Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Allora se potete prendere posto, per favore. Jos voisitte istua paikoillenne, hyvät kollegat, meidän täytyy aloittaa. Benvenuto prima di tutto della nostra... Tervetuloa aivan aluksi kaikille. aluksi tutkimuksen innovaation ja tieteen vastuu henkilökomission jäsen Kiegan Quinn ja Tanskan puheenjohtajamaan edustaja Tudel Pedersen. Tervetuloa. Annamme teille mahdollisimman nopeasti puheenvuoron heti, kun viimeiset henkilöt ovat istuneet aloilleen. Meidän täytyy pyrkiä noudattamaan aikataulua tarkemmin kuin tänä aamuna, joten aloitan kokouksen hyvin nopeasti, joten olkaapa hiljaa, olkaa hyvät, ja sitten komission jäsen Keegan Quinn, olkaa hyvä. Thank you, uh, President Sartori. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Sartori. Panelin jäsenet, hyvät jäsenet, minä haluaisin kiittää ITRE-valiokuntaa tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä Horisontti 2020. Haluaisin kiittää myös valiokuntaa ja erityisesti Horisontti 2020 esittelijöitä siitä, että komission ehdotuksen on paneuduttu näin perinpohjaisesti. Voin vakuuttaa, että komissio tukee teitä täysin tässä työssä. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta uudestaan esittää Horisontti 2020 ehdotuksen yksityiskohtia, koska viime joulukuussa esitin tämän ehdotuksen parlamentin ja siitä on jo keskusteltu 23. tammikuuta ja 27. helmikuuta. Kuitenkin haluaisin käyttää nyt tilaisuutta hyväkseni ja kommentoida joitain yksityiskohtia tästä ehdotuksesta. Ensinnäkin kun olemme keskustelleet eri sidosryhmien ja päätösten tekijöiden kanssa viime kuukausien aikana, minä olen ollut yllättynyt siitä, miten yhtä mieltä on oltu siitä, että innovaatio on niin tärkeää sekä elinkeinoelämälle että yhteiskunnallemme kaiken kaikkiaan ja että investointia tarvitaan. Yhtä mieltä ollaan myöskin siitä, että horisontti 2020 on kunnianhimoinen ehdotus, jonka kautta saadaan sitä perinpohjaista muutosta aikaiseksi, jota niin kiperästi Euroopassa tarvitsemme. Innovaatiounionin tulostaulukko, joka saatiin viime kuun lopulla, osoitti, että kasvu ja innovaation kehitys on hidastumassa ja EU ei saa kurottua umpeen kuilua Yhdysvaltoihin, Japaniin, Etelä-Korean muihin johtajiin tällä alalla. EUn 27 jäsenvaltion alueella yksityinen innovaatio erityisesti on heikolla tolalla. Vaikka ensimmäiset reaktiot tämän horisontti 2020 ovat myönteisiä, paljon työtä on vielä tehtävänä. Emme ehkä ole kaikista yksityiskohdista samaa mieltä. Me olemme kuulleet joitain esimerkkejä jo tänään aamulla ilmeisesti. Tällä hetkellä keskustelu on käynnissä parlamentissa ja neuvostossa ja näin voidaan keskittyä niihin aloihin, joilla mahdollisesti tulee selittää vielä selvemmin joita niistä periaatteista, jotka ovat tämän horisontti 2020 20 aloitteen takana. Tässä haluaisin erityisesti painottaa sitä, miten tärkeää on saada myönteistä synergiaa aikaiseksi muiden EU-ohjelmien kanssa. Tämä koskee erityisesti kohesiopolitiikkaa. Me keskittymme kovasti siihen, että huolehditaan siitä, että innovaatio ja huippuosaaminen kukoistaa kaikkialla Euroopassa. Kuten pääjohtajani edellisen keskustelun aikana ITRE-valiokunnassa minäkin voin vahvistaa sen, että komissio pyrkii saamaan päätöksen asiakirjan linkeistä horisontti 2020 ja kohesioraston välillä. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että tämä on hyvin radikaali lähestymistapa, tämä uusi horisontti 2020. Eri alat, politiikan alat on saatava yhdistettä, jos haluamme puuttua suurimpaan haasteeseemme. Tutkijat eri aloilta ja eri toimijat sekä julkiselta että yksityiseltä sektoreilta on saatava kannustettua yhteistyöhön. Tämä tarkoittaa sitä, että saadaan saumattomasti yhteen kolme pilaria tai tavoitetta horisontti 2020. Esimerkiksi ensimmäisen pilarin huippuosaamisen tutkimuksen alalta läpimurrot voivat auttaa hiilen talteenoton ja varastoinnin osalta tai nanoteknologian käytön käyttöönotto raaka-aineiden sijaan. Ja kolmannen pilarin osalta, kun puhutaan yhteiskunnan haasteita, voitaisiin päästä testaamaan näitä järjestelmiä. Ja näin monialainen lähestymistapa mahdollistaisi se, että myöskin kaikki muut tutkimuksen alat ovat tässä mukana, myös humanismin alat, ajatellen sitä, mitä tutkimusneuvosto esimerkiksi Euroopassa tarjoaa ykköspilarin joukossa. Nämä uudet yhteistyön muodot eivät ehkä aina ole niin helposti luotavissa, mutta tässä on hienoja palkintoja mahdollisesti luvassa. Minä odotan mielenkiinnolla hedelmällisiä keskusteluita parlamentissa ja neuvostossa. Tämä kuulemistilaisuus on tässä tärkeä virstanpylväs. ITRE-valiokunnassa ovat Madurel Carvalho, herra Ehler, herra Skinner – Lambertsi ja Matthias, pyydän, että te etenette tässä mahdollisimman pian, jotta parlamentti saa ensimmäisen käsittelyn päätökseen. Tämä olisi suuri edistysaskel uuden horisonttimme osalta. Lopulta haluaisin sanoa muutaman sanan jostain tärkeistä aloitteista, jotka ovat luvassa lähikuukausina. Nämä varmasti teitä kiinnostavat. Ensinnäkin olen hyvin iloinen voidessani kertoa, että komissio suunnittelee hyväksyvänsä tiedonannon puolen väliin mennessä tätä vuotta. Ja tämä on meidän tiedonantonne Euroopan neuvoston ehdotukseen helmikuun neljänneltä, ensimmäinen ja toinen päivä maaliskuuta myös puhuttiin tästä. Tämä puite tiedonanto antaa välineet, jotta päästään tavoitteeseen ja siinä keskitytään erityisesti tutkijoiden – liikkuvuuteen, heidän uransa kehitykseen, rajat ylittävään yhteistyöhön, tiedon liikkumiseen, myös niin, että tiedotusta lisätään tutkimuksen tuloksista. Toiseksi kansainvälinen yhteistyö tutkimuksen ja innovaation saralla tulee uuden tiedonannon kohteeksi. Se tiedonanto on tarkoitus hyväksyä ennen tämän vuoden loppua kun tieteen, teknologian, tutkimuksen alalla asiat muuttuvat nopeasti, on vastattava uusiin haasteisiin ja Euroopan on sopeutettava yhteistyöpuitteitaan kansainvälisesti niin, että voidaan paremmin keskittää toimemme. Meidän on parannettava koordinointia EUn ja jäsenvaltioiden rahoituksen välillä niin, että voidaan tukea kansainvälistä yhteistyötä aivan erityisesti ajatellen tässä Horisontti 2020 aloitetta. Tässä tiedonannossa puhutaan yksityiskohtaisista kriteereistä ja toimintamalleista, jolla voidaan täytäntöönpanna tehokkaammin EUn toimia tällä saralla. Kolmanneksi tämän vuoden loppuun mennessä komissio antaa tiedonannon, joka päivittää toista kertaa innovaatiounionin tilaa. Tähän mukaan otetaan uudet indikaattorit ja lippulaivahankkeita koskevat tiedot neuvoston johtopäätelmien mukaan. Tätä työtä on tehty vuoden 2011 aikana ja tätä ACD ja jäsenvaltioiden tilastokeskukset ovat tukeneet. Tätä tietoa vertaillaan ja validoidaan tällä hetkellä, joten me voimme indikaattorit julkaista niin kuin on suunniteltu. Nämä kolme hanketta ovat osa komission työohjelmaa tälle vuodelle komission kollegio hyväksyi tämän työohjelman viime marraskuussa sen jälkeen, kun puheenjohtaja Barroso oli pitänyt puheensa unionin tilasta Euroopan parlamentissa. Puheenjohtaja Satori, se, että priorisoidaan investointeja tutkimukseen ja innovaatioon, turvaa meille tulevaisuudessa kasvua ja työpaikkaa. Aikaisempi kokemus osoittaa, että tämä on paras mahdollinen tie päästä nykytalouskriisistä. Vaikka meidän on tiedostettava tarve – puuttua vakaviin talousongelmiin, joita on monissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Meidän pitää myös muistaa se, että Eurooppa on edelleen maailman suurin talous. Meillä on suurin osuus maailman BKT ja yli 500 miljoonaa ihmistä, jolla on suuret per capita tulo. Meillä on valtavasti potentiaalia siis edelleen ja minä olen todella päättäväinen siinä, että tätä potentiaalia on käytettävä käytännönläheisten tehokkaiden poli- kautta tutkimuksessa ja kehityksessä, ja siitä on kyse tässä Horisontti 2020 aloitteessa. Kiitos. Grazie al commissario per il suo intervento. Kiitoksia komission jäsen. Nyt käännyn herra Tudelpedersiin niin puoleen. Hän edustaa Tanskaa puheenjohtajana maana. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Honorable... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät ystävät. Ensin haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se kutsui Tanskan puheenjohtajavaltiona osallistumaan tähän seminaariin Horisontti 2020. Minä haluaisin kertoa teille lyhyesti neuvotteluista Horisontti 2020 2010 puheenjohtajavaltion näkökulmasta. Aikataulu on tiukka, jos me haluamme, että uusi ohjelma on valmis vuonna 2014. Meidän tavoitteemme on että me voimme viedä tämän niin pitkälle, että neuvosto voi päästä sopuun rakenteista, mitä ohjelmaan tulee toukokuun loppuun mennessä. Teknisessä mielessä me haluamme tällaisen yleisen lähestymistavan, mikä tarkoittaa sitä, että neuvostossa päästään yksimielisyyteen ähm, ohjelman tulevasta rakenteesta. Ähm, tämä ei koske määrärahojen jakoa. Tämä keskustelu käydään sitten seuraavan puheenvaltio kanssa, äh, Kyproksen ja Irlannin kanssa. Tämä kaikki tietysti on vain mahdollista, jos neuvosto voi tehdä rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja ennen kaikkea ITRE-valiokunnan kanssa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kaksi päättävää toimielintä tulevat hyväksymään äh, järkevimmän äh, tutkimusohjelman. Ja totta kai kaikkien näkökannat täytyy ottaa äh, huomioon toimenpanovaiheessa ja myös sen jälkeen. Viime kuussa Kööpenhaminassa meillä oli ministerikokous. Siellä ministerit pystyvät keskustelemaan horisontti 2020. Käytiin hyvin hedelmällistä keskustelua eh, ministereiden eh, ja bisnesyhteisön välillä muun muassa. Ja myös Euroopan parlamentti oli osallisena ja ITRE-valiokunta. Monia mielenkiintoisia aiheita otettiin esille tässä kokouksessa. Otan esille joitakin tärkeimpiä viestejä, jotka liittyvät rakenteeseen ja sisältöön. kun otetaan huippuosaaminen huomioon, niin ollaan yksimielisiä siitä, että se täytyy säilyttää, kun puhutaan rahoituksesta. Tätä kautta pysytään maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä. Ja sitten tuetaan myös sitä, että säilytetään Euroopan tutkimusneuvosto. Kokouksessa sanotaan, että tarvitaan yksinkertaisia rakenteita ja pieni määrä välineitä. Tätä kautta päästään menestykseen. Tätä ei tulisi muuttaa. Lisäksi tuettiin hyvin laajasti sitä, että tutkimusneuvoston budjettia tulisi suurentaa. Me emme kuitenkaan keskustelleet luvuista nuorten tutkijoiden liikkuvuutta painotettiin, mutta kuitenkin täytyisi keskittyä myös tutkijoiden ähm, urakehitykseen. Me tarvitsemme hyviä infrastruktuureja ennen kaikkea. Äh, rakennerahastot täytyisi rahoituksessa ottaa huomioon. Tarvitsemme synergiaa äh, tämän rahaston ja horisontin 2020 välillä. Tätä painotettiin yhä useampaan otteeseen. Mitä sitten teolliseen johtamiseen tulee? Viesti on selkeä. Horisontti 2020 täytyy ottaa myös huomioon yksityinen sektori teollisuuden ja pk-yritysten täytyy olla mukana. Tarvitaan yksinkertaisempia sääntöjä, jotta ne voivat olla osallisena. Ja tässä yhteydessä täytyy siis sanoa, että yksinkertaistaminen on todellakin korkealla asialistalla. Tarvitaan uusi tasa, tasapaino aikaiseksi vähemmän byrokratiaa, enemmän tutkimusta. Tämä on ajatuksena. Yhteistyö yliopistoiden ja yritysten välillä on asia, jota täytyisi vahvistaa. Jotkut olivat sitä mieltä, että Eurooppa on loistavassa asemassa tutkimuksessa, mutta se ei tuo uusia tuotteita markkinoilla. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä kysymyksiä ja niihin, niitä täytyy sitten tukea. Mitä haasteisiin tulee, suhtauduttiin myönteisesti joihinkin haasteisiin ja täytyisi taata tieteiden välisyys, tätä painotettiin ja myös yhteiskuntatiede ja humanistiset tieteet ovat, täytyisi ottaa huomioon. Ei varmastikaan löydetä mitään yhteiskunnallisia haasteita, joissa näitä, nämä asiat eivät olisi avainasemassa. Kun puhumme ilmastonmuutoksesta, energiasta tai ikääntymisestä, niin tässä tosiaankin mm, myös nämä yhteiskuntatieteet täytyisi ottaa huomioon. Ja painotettiin myös sitä, täytyisi myös antaa liikkumavaraa tutkijoille, jotta voitaisiin löytää parhaat ratkaisut haasteisiin. Tarvitaan joustavuutta, jotta voidaan sopeutua uusiin haasteisiin. Tätä painotettiin myös useaan otteeseen. Toisin sanoen Eli ei tä- täytyisi päästä pois tällaisesta laatikkoajattelusta, niin kuin täällä tänä aamunakin monet puhujat ottivat esille. Työneuvostossa keskittyy näihin kysymyksiin, jotka olen maininnut. Ja johtopäätöksenä voisin sanoa, että me olemme erittäin luottavaisia, että pitäisi olla mahdollista saada aikaiseksi ensimmäiset johtopäätökset neuvostossa toukokuun lopussa. Ja tässä prosessissa me todellakin odotamme sitä, että voimme käydä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Ja me tulemme myös järjestämään 8. päivä toukokuuta yhteisen seminaarin. Ja näihin sanoihin päätän sitten johdantoni. Kiitos. Grazie al signor Pedersen. Kiitoksia. Kiitoksia herra Tudor Pedersen. Nyt olen hyvin tyytyväinen, kun voin alustavan puhujamme esitellä tohtori Burton Lean. Hän on Stanfordin yliopistosta ja hän on eurooppalaisen yrittäjyyden ja innovoiden professori. Hänellä on 15 vuoden kokemus alalta ja hän on käsitellyt konsultointikysymyksiä, investointi, tilastointi, yliopisto- ja tutkimuskysymyksiä. Ja hän on myöskin ollut Barcelonassa, Prahassa, Viinissä ja eri puolilla Eurooppaa, myöskin Stuttgartissa eri tehtävissä. Eli kuten sanoin, hänellä on valtavan paljon tutkimus kokemusta Kaliforniassa ja Euroopassakin. Eli tohtori Lee, olkaa hyvä. Tori, thank you very much. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia näistä kauniista sanoista. On suuri kunnia tulla Silikon välistä asti tänne Euroopan unionin sydämeen Brysseliin puhumaan. Tämä on pitkä matka ja Toivon, että tämä lyhyt alustus tulee olemaan viihdyttävä ja ehkäpä hiukan erilainen kuin aikaisemmat puheenvuorot, joita kuulitte tänä aamuna. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olen itse asiassa äh, Kalifornian tasavallasta kotoisin, enkä Yhdysvalloista. Meillä on muutamia tasavaltoja. Texas on toinen, mutta siitä ei puhuta tänään. Kalifornia on Silicon Valin koti. Ja haluaisin kiittää Malia Sartoria, Kristina Gutierrez Cortieresia, Susanna Kieferiä ja Guy Orenia, joka ei tänään ole paikalla. Haluaisin kiittää heitä hänen avustaan. Annan hiukan taustatietoja itsestäni. Tämä voimme käydä nopeasti läpi. Olen tulen puhumaan paljon Ähm, vaikutusten arvioinnista tärkeänä mittarina Horisontti 2020-ohjelmassa. Ja sitten tarkastelemme siitä, mikä minun mielipiteeni on eurooppalaista kriisiä koskien ja mitkä minun suositukseni olisivat. Pääviesti, josta tällään puhun, on vaikutus. Vaikutuksella tarkoitan ennen kaikkea työpaikkoja. Tämä on kaikkein tärkein mittari Horisontti 2020-ohjelman arvioinnissa ja jään tämän eri aloihin, kuinka vaikutus jakautuu, tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma, asia, joka tunnen kaikkein parhaiten. Olen ollut arvioina mukana viime vuosina tässä ohjelmassa ja uskon, että monet kysymykset kaupallistamiseen liittyen, eh, jotka liittyvät seitsemänteen puiteohjelmaan, varmastikin tulevat esiin horisontti 2020. Käsittelen lyhyesti myöskin vaikutusten arviointia ja arviointia sellaisena kuin se tehdään Yhdysvalloissa ja mitä se tarkoittaisi horisontti 2020 kaltaiselle ohjelmalle, näin suurelle ohjelmalle ja kuinka tämä mahdollisesti vaikuttaa työpaikkojen luomiseen. Sitten tänä aamuna me keskitymme vaikutuksiin. Kaikki parlamentin jäsenet ovat ennen kaikkea kiinnostuneita siitä, minkälaisia vaikutuksia heidän omalla alueellaan, ähm, omassa maakunnassaan, vaalipiirissään ja jäsenmaassaan näillä toimilla on. Ja tämä on se, mitä me aivan oikein ajattelemme lopultakin, kuinka tutkimus ja kehitys muuntuu työpaikoiksi ja elämän arvoksi ja kaikiksi sellaisiksi asioiksi, jotka tekevät elämästä miellyttävää elää. Sitten puhun jonkin verran täällä suppilo- ja tunnelivaikutuksesta pyrin puhumaan melko suoraan rehellisesti, ehkä jopa provosoiden eräiden mielestä. Toivon, että tämä on hiukan viihdyttävääkin ja antaa jonkin verran näkökulmia Brysselistä verrattuna siihen, mitä usein Brysselissä kuulemme ja muissa pääkaupungeissa Euroopassa. Sitten nopeasti puheenjohtaja tässä hiukan viittasi minun taustaani. Minä olen Stanfordin äm, teknillisestä yliopistosta – ja se on auttanut luomaan suuria Hewlett-Packardin, Googlen, Yahoon ja muun kaltaisia yrityksiä, joista varmasti olette kuulleet. Ne ovat muuttaneet maailmaa ja niillä on kansainvälinen vaikutus ja monet niistä ovat luoneet hyvin paljon työpaikkoja ja innovointia täällä Euroopassa jatkuvasti. Stanford on yhä edelleenkin Silicon Valleyn niin kutsutun ekosysteemin ytimenä. Voitte tulla vierailemaan meille. Minä ähm, opetan yliopistossa viikoittain seminaaria, joka keskittyy innovointiin ja yrityksiin. Meillä oli viime viikolla paneeli, jossa eri yritysten johtajat Silicon Valleysta ja San Franciscosta tulivat puhumaan siitä, minkä tyyppisiä ilmiöitä olivat nähneet. He viittasivat äh, startup-yrityksiin Euroopassa, mistä me havaitsemme nousevan uusia yrityksiä ja missä ehkä on puutteita. Viime vuosina olen opettanut erilaisissa seminaareissa. Jokainen maa, joka on merkitty, on sellainen maa, jossa meillä on yritys- tai koulutuskumppanuutta. Ja olemme saaneet puhujia näistä kaikista maista, aivan Skandinavian maista, Islannista, Venäjältä, Espanjaan asti on vaikea kattaa kaikkia näitä asioita, mutta katamme ne mahdollisimman hyvin vuosi vuodelta. Sitten itse asiassa tämä on toinen kerta, kun olen puhumassa täällä Euroopan parlamentissa. Edellinen kerta oli viime vuoden ähm, helmikuussa. Tuolloin ITRE kutsui minut puhumaan. Puhemme innovaatiokeskuksista. Ehkäpä minulla on hiukan sisäpuolisen näkökulma amerikkalaisena siitä, kuinka täällä asiat tutkimuksen ja innovoinnin suhteen toimivat täällä Brysselissä. Sitten ehkä tärkeä henkilökohtainen kokemus, mitä tulee eurooppalaisen järjestelmän ymmärtämiseen, oli se, että minut pyydettiin mukaan seuraajaksi Irlannin kansallisen innovaatiotyöryhmään vuonna 2010 tämä auttoi minua ymmärtämään irlantilaista järjestelmää, eri yrityksiä, yritystasoja, startup-yrityksiä ja pääoman toimintaa. Tämä oli hyvin hyödyllistä Irlannissa ja Euroopankin ymmärtämiseksi. Sitten muutamia eurooppalaisia startup-yrityksiä, eurooppalaisia alueita ja yrityksiä, joiden kanssa olen ollut yhteyksissä. Olen ollut esimerkiksi Daimlerin kanssa yhteyksiä Stuttgartissa. Sitten eräitä organisaatioita, joiden kanssa olen yhteyksissä, jotta voisin olla varma, että tunnen tilanteen mahdollisimman hyvin, että on ajan tasalla. Ne ovat tässä ruudulla. Me ehkä viittaamme niihin tänään, niistä on tänne jo puhuttu mitä Silikon välissä sitten tapahtuu? Ne, jotka eivät ole käyneet siellä, eivät ehkä tiedä, mutta kyseessä on melko pieni alue. Siellä on 2,9 miljoonaa asukasta, hyvin paljon energia, teollisuus, media, bioteknologia ja ohjelmistoalan yrityksiä. Ja 40 prosenttia riskipääomasta Yhdysvalloissa on sijoitettu sinne tällä hetkellä. Mitä Silikon välissä tapahtuu, on räjähtävää kasvua. Meillä on niin tuo sovellutusteollisuutta, joka on rakentunut erilaisten älypuhelimien äh, ja sovellutusten varaan. Windows tässä on vasta nousevana toimijana Nokia-kumppanuuden myötä. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on se, että Äh, mobiiliteknologia yhdistyy pilvilaskentaan. Tämä on äh, yksi esimerkki siitä, kuinka näemme ähm, terveydenhuoltoalalla ähm, informaation suhteen mobiilin ja pilvilaskennan yhdistyvän. Tässä on erilaisia ähm, mahdollisia järjestelmiä, kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä, joihin se voi vaikuttaa. Mielestäni teille ehkä kaikkein mielenkiintoisin tieto on äh, työllisyyteen keskittynyt tutkimus, joka julkaistiin helmikuussa. Se keskittyy sovellutus, sovellusteollisuuteen. Tässä viittaan Applen, Androidin, Rimsin, Blackberryn, Nokian ja Microsoftin luomiin sovellutuksiin. Tutkimus havaitsi, että noin 50 000 työpaikkaa oli säilytetty tai luotu neljässä vuodessa täysin näiden sovellutusten ympärille tai varaan. Tämä on uusin mittapuu, kaikkein nopeiten kasvava sektori Yhdysvalloissa ja globaalisti, ja uskon, että tämä on Euroopalle hyvin suuri haaste. Ne eivät ole ehkä ohjelmistoalaa, älypuhelinalaa ja mobiili- ja pilvipalvelualaa korostaneet yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa on tehty. Eli todellakin tässä oli kyseessä lähes 500 000 työpaikkaa neljässä vuodessa, ei vain Silikon välissä, mutta suurin osa näistä työpaikoista oli Silikon väliin suuntuneita. Eli tämä on yksi niistä sektoreista, jotka ovat kehittyneet valtavalla vauhdilla, paljon nopeammin, sellaisella nopeudella, jota tavallisilla perinteisillä aloilla emme näe. Se on onnistunut luomaan yritysenkeleiden riskipääoman varaan aivan oman mm, yritysekosysteeminsä. Sitten hiukan taustaa, neljän vuoden taustaa näissä papereissa, mitä tulee riskipääomaan. Me olemme nyt vuoden 2011 tason yläpuolella riskipääoman suhteen. Näemme tässä vasemmalla puolella punaruskean lohkon. Se on internet- ja ohjelmistosektori. Ehkä toivottavasti pysty lukemaan nämä. Palaan Silkon väliin ja siihen, mikä siellä on tällä hetkellä tärkeää, kuinka tämä vaikuttaa Eurooppaan, muutamia asioita. Ensinnäkin uskon, että on tärkeää tunnustaa se, että huomattavaa edistystä on tapahtunut sekä toimeenpanon että ajattelun suhteen Euroopan unionissa ja Euroopan komissiossa viime vuosina. On erittäin hyvä, että Horisontti 2020-ohjelma pyrkii ratkaisemaan osan niistä esteistä, joita oli seitsemännessä puiteohjelmassa, jotka itsekin olen havainnut, kun olen ollut asiantuntija-arvioijana mukana. Olen ollut arvioijana ohjelmissa, jossa komission edustajat ovat sanoneet, että minun ei pidä kuulla kaupallisia edustajia vaikutusten suhteen ja kieltäydyn tekemästä näin, sillä mielestäni tämä ei ollut Euroopan kansalaisille kyllä palvelus, jos olisin näin tehnyt. Verrattuna aikaisempaan seitsemänteen puitiohjelmaan Horisontti 2020 on paljon ajatuksia määrittelyjen ja konseptien suhteen tässä. Kevin Quinn, ähm, komission jäsen, juuri viittasi siihen, että tarkoituksena ei ole ottaa kaikkia mahdollisia tutkimusasioita mukaan. Esimerkiksi Irlannin tilanteessa meillä on nyt kumppanuutta Stanfordin lääketieteellisen tiedekunnan ja Irlannin edustajien kanssa, jotta ne voisivat kattaa aikaisemmin olemassa olleita puutteita ja toivon, että näin voimme Euroopan omaa innovaatio-ohjelmaa saada eteenpäin. Se on tärkeä elementti. Me tulemme nyt keskittymään jonkin verran vaikutusten jakautumiseen, horisontti 2020. Tämä lähtee nyt Silicon Valley pohjalta. Keskityn ehkä startup-yrityksiin. Minun arviointini hotspoteista, riski pääomasta ja yritysenkeleistä Euroopassa on seuraava. Nämä alueet, te voitte olla ehkä hiukan eri mieltä siitä, mitkä alueet ovat kyseessä, mutta mielestäni nämä ovat ne alueet Euroopassa, jotka ovat aivan omaa tasoaan. Lonto, Helsinki, Berliini erottautuvat yrittäjyysalalla edukseen. Myöskin Tukholma, Dublin on nousussa sekä yrittäjyyden että riskipääoman saannin suhteen. Tämän kaavion tarkoitus on luoda pohjaa seuraavalle kaavioille. Jos tiedämme, missä Euroopassa nyt tällä hetkellä ovat nousevat keskukset riskipääoman suhteen, mitä sitten tulee tapahtumaan tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ja seuraavaksi Horisontti 2020 ohjelman tuella syntyvien startup-yritysten suhteen, minne ne tulevat sijoittumaan, että ne saisivat riskipääomaa. Nyt jos mitään muutoksia riskipääomaan suhteen tapahtuu, monet näistä yrityksistä, jotka ovat nyt Välimeren alueella tai Itä-Euroopassa, saattavat siirtyä muualle Eurooppaan, jotta ne saisivat tukea riskipääomalta. Ja riskinä on tässä se, että jakautuminen saattaa olla melko epätasapainoista. Ja tämä voi olla poliittinenkin ongelma Euroopan unionissa, ellei tätä kysymystä ratkaista. Ja tässä rajat ylittävä investointi, rajat ylittävä investointialoite, jonka, joka on tehty on tärkeä. Mielestäni se pitää liittää tiiviisti Horisontti 2020 ohjelmaan, sillä rajat ylittävä investointi voi olla erittäin tärkeässä roolissa, kun ajatellaan, että kaupallistumista, kaupallistamista ja työpaikkojen syntymistä tapahtuu epätasaisesti Euroopan alueella. Kun voitaisiin yhdistää rajat ylittävä investointi erilaisiin yksityisiin investointeihin. Tämä voisi olla ratkaisu. Kun nyt seuraavaksi tulen puhumaan hiukan kauemmin aikaa vaikutusten arvioinnista. Tämä on Yhdysvalloissa jotakin, missä lähdemme alhaalta ylös. Voisin antaa tässä kaksi esimerkkiä. Me käytämme suppilotunnelimallia, kun pyritään ymmärtämään, kuinka teknologisia konsepteja muutetaan ideoiksi ja projekteiksi ja mitkä epäonnistumistasot eri askelmilla tässä ovat. Tämä on jotakin, mitä kaikki investoijat ajattelevat ja tarkastelevat jatkuvasti. Innovointi. Tunneli tässä on esimerkkinä Irlannin innovaatiotyöryhmän loppuraportti ja sen laatima kaavio, joka on tehty Irlannin tilanteen pohjalta. Tämä on siis aivan esimerkki. Teillä on ajatus, joka johtaa startup-yritykseen. Ja sitten aivan lopussa meillä on kaksi loppuvaihtoehtoa yrityksen myyminen tai epäonnistuminen, jolloin pääoma palaa markkinoille ja sijoitetaan uudelleen. Tämä on jotakin, mitä emme toivoisi ja tämä aiheuttaa sitä, että meillä on pieniä yrityksiä, jotka koskaan pääse kasvamaan. Tässä suhteessa me olemme voineet tätä suppilomallia käyttää hyväksi, kun olemme pyrkineet mallintamaan tilannetta Irlannissa. Kun ajatellaan tekniikan alan startup-yrityksiä, kaikki nämä siniset laatikot vasemmalla ovat startup-yrityksiä, joita saattaa syntyä yliopistojen vaikutuksella, Horisontti 2020-ohjelman myötä vaikutuksella. Sitten ne etenevät tässä sopilossa eri askelmien mukaisesti ja jokaisella askelmalla tietty prosenttimäärä näistä yrityksistä epäonnistuu syystä tai toisesta tyypillisesti, tyypillisesti suurin epäonnistumisriski on ensimmäisessä vaiheessa monissa maissa epäonnistumistaso on 70-80 prosenttia. Aluksi siis monet epäonnistuvat ja sitten oikealla näette, että pieni määrä yrityksistä selviää loppuun asti. Tätä mallia käytetään monissa maissa rahoituksen määrittelemiseen, kun pyritään tarkastelemaan sitä, kuinka suuri osa yrityksistä menestyy. Ja tämä on jälleen kerran alhaalta ylöspäin etenevä malli. Ja tämän tyyppisen lähestymistavan tarkoitus on se, että jos voimme laatia ja suunnitella ohjelman sen mukaan, kuinka moni startup-yritys tulee menestymään, voimme määritellä kertoimen, josta voimme sitten puhua myöhemmin, mutta kertoimen, joka auttaa laskemaan mahdollisesti synnytettävissä olevia työpaikkoja. Ja myöskin tämä lähestymistapa on jotakin, mitä voimme käyttää, äh, kun tarkastelemme pk-yritysten kasvuaskelmia ja mahdollisesti menestyviä yrityksiä, joita Horisontti 2020 ohjelman avulla saadaan synnytetty. Tämä on ehkä ainut kaavio, joka nyt tänään tulee esiteltyä, mutta tämän tyyppisen analyysin tärkeys on se, että se on hyvin laajalti käytetty. Investoijat käyttävät sitä hyvin laajalti. Ja sitä käytetään myöskin PK-yritysten kehityksen arvioinnissa, kun yritykset siirtyvät askelmilla eteenpäin saadessaan rahoitusta, riittävää rahoitusta ja niin edespäin. Ja tässä kaikkein tärkein faktori on tietenkin epäonnistumisen epäonnistumisten määrä. Euroopan tilanteessa pitäisi olla mahdollista tehdä jokaista Euroopan unionin jäsenmaata kohti samantyyppinen arviointi malli. Eräissä maissa tämä on vaikeampaa, sillä siellä ei ole tarvittavaa tilastotietoa käytössä, että voisimme tehdä tällaisen mallin, mutta innovaatio politiikan kannalta olisi mielenkiintoista tarkastella äh, startup-yritysten määrää ja niiden epäonnistumisten äh, prosentuaalista tasoa vuosi vuodelta. Näin voisimme seurata, missä tilanteessa äh, innovointiohjelma on ja voisimme myöskin parantaa epäonnistumistasoa, vähentää epäonnistumisia. Ja tässä on malli siitä, mitä tämän tyyppinen mallinnus voisi olla Euroopassa. Meillä voisi olla myöskin mallinnusta, joka keskittyy sektoreihin, eri sektoreilla, tieto- ja viestintäalalla tai esimerkiksi lääketieteen alalla. Epäonnistumisten määrä on erilainen – ja tämä on siis todellakin alhaalta ylös tyyppinen malli. Voimme käyttää hyväksemme, jos projekteja on niin paljon, että voimme mallin luoda niiden pohjalta, ja jos meillä on tarpeeksi olemassa olevaa kerättyä tietoa menneisyydestä, eh, jonka avulla se voidaan tehdä. Tämä on jotakin, mitä voimme vaikutusten arvioissa sitten käyttää. Kuitenkin kun olen viime päivinä keskustellut Euroopan komission edustajien kanssa, minulle on kerrottu, että eh, yritysten pääosasto ei käytä tämän tyyppistä mallinnusta. Ja minulla on sellainen mielikuva, ja korjatkaa minua, jos olen väärässä, mutta minulla on sellainen mielikuva, että tutkimuksen pääosastokaan ei käytä äm, seitsemännen puiteohjelman tai horisontti 2020 ohjelman arvioinnissa tämän tyyppistä mallinnusta. nykyiset luvut, joita käytetään ohjelmien arvioinnissa, tulevat makroekonomiselta tasolta. En tiedä, minkä tyyppisiä ähm, tietoja ja mistä nämä tiedot tulevat, mihin arviointiin ne perustuvat. Nyt ähm, päädyn seuraavaan kysymykseen, vaikutuksen suuruuteen työpaikkojen luomisessa horisontti 2020 ohjelman puitteissa – Nämä ovat aina arviointeja, mutta on sanottu, että vuoteen 2025 noin 3,7 miljoonaa uutta työpaikkaa voitaisiin luoda Horisontti 2020 ohjelman avulla. Jos tarkastelette tämän dian oikeaa puolta, näette 7,5 kuviota. Kaikki näistä kuvioista vastaavat 500 000 uutta luotua työpaikkaa jos otatte tämän mitta tikuksi, kuinka paljon työpaikkoja voisimme luoda tiettynä aikavälillä, havaitsette, että 7,5 kertaa 500 000 itse asiassa tarkoittaisi sitä, että vaikutus olisi 12 kertaa suurempi kuin Yhdysvalloissa, vaikka investointia on puolet vähemmän. Minun kysymykseni on, nyt kun ajatellaan tätä sovellutusteollisuutta, joka on siis kaikkein suurin nouseva, kasvava sektori, onko tämä 7,5 miljoonaa uutta työpaikkaa, onko tämä realistinen taso 12 vuoden aikana? me juuri tarkastelemme tällaisia erilaisia mallintoja. Se, nämä juuri nähdyt ö, mallinnukset voisivat tukea tätä arviointia. Minun oma arviointi on siitä, eurooppalaisesta kriisistä on se, että kyseessä ei ole euron kriisi eikä talouskriisi, kyseessä on innovointikriisi. Tämä on Euroopan ongelmien ydin ja haasteiden ydin tällä hetkellä. Valitettavasti media ja julkinen mielipide ei kiinnitä tähän tarpeeksi huomiota. Innovointikriisillä tarkoitan, kun ajatellaan taas Silicon Valleyn tilannetta, missä on kaikkein suurin työpaikkojen syntyvyyden taso, innovoinnin taso, sektorien nousun taso. Silicon Valleysta nähtynä vaikuttaa siltä, että Euroopan suurin ongelma on työpaikkojen syntymisen puute, startup-yritysten puute, menestyvien tieto- ja viestintäalan startup-yritysten puute. Kun Google esimerkiksi syntyi, se lui, loi satoja miljonäärejä ja se vaikutti kokonaiseen sukupolveen. Facebook oli aivan samantyyppinen ilmiö. Se loi valtavasti miljonäärejä, jotka loivat sitten itse omia startup-yrityksiä. Joten tämä kerrannaisvaikutus kuinka startup-yritykset saattavat luoda kerrannaisvaikutuksen. Tämä on jotakin, mitä Euroopassa ei ole lähestulkoon koskaan nähty missään. Jos, jos ajatellaan esimerkiksi Nokiaa, missä äh, sen ympärille syntyneet sadat startup-yritykset ovat nykyisin, niitä ei yksinkertaisesti ole samalla tasolla kuin Silicon välissä on. Tämä riippuu infrastruktuurista osittain. Me emme näe, että Euroopasta tulisi jatkuvasti tasaisesti uusia tuotteita ja osa ongelmaa on se, että tuntuu siltä, että Eurooppa ei ota ohjelmistoalaa niin vakavasti kuin Yhdysvalloissa ja Silikon välissä tehdään. Ja se on kuitenkin äh, moottori. Se on ollut ajava voima työpaikkojen luomisessa. Tietenkin poikkeuksia on Euroopassa, eräitä mainitsin tässä ja ehkä muutamia muitakin on olemassa – mutta kun ei keskitytä ohjelmistoalaan ja mennään perinteisempiin vahvoihin eurooppalaisen investoinnin aloihin, esimerkiksi äh, kuljetusalaan. Ongelma on se, että näiden alojen tarjoama kerrannaisvaikutus on paljon pienempi kuin ohjelmistoalan tarjoama kerrannaisvaikutus. Jos ajatellaan että kukaan ei voi kilpailla silloin, kun välissä ja suomalaista ne eivät ole tässä kyllä antaneet vielä periksi. No, sehän tarkoittaa sitä, että te annatte tässä talouden etuaseman meille, ja ei näin tulisi toimia. Tämä ei ole vain kysymys Silikon välistä. Ongelmia on keskilännessä, Detroitissa, eri puolilla Yhdysvaltoja, terästeollisuuden perinteisillä alueilla – perinteinen teollisuus, sen luoma kerrannaisvaikutus on melko heikko. Ja työpaikkoja syntyy pitkällä aikavälillä paljon heikommin. Eri eräät suositukset, joita minulla on, ottavat, ovat seuraavia. Välillä ei voida olla riippuvaisia tutkimusinstituuteista, tämä on erityisen totta Euroopassa. Ei voida aina ajatella, että tutkimusinstituutit saavat aikaan hyvin pitkälle meneviä kaupallistettavia tuotteita. Me kuulimme aikaisempia puheenvuoroja tänä aamuna. On totta, että monissa instituuteissa huippuosaaminen on päämäärä, ainut päämäärä, jota ajatellaan. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että kaupallistaminen on myöskin tärkeää. Euroopassa on paljon suurempi jako tutkimusinstituuttien, yliopistojen ja kaupallistamisen välillä. Eli tämä on jotakin, mitä voisin sanoa suosituksena. PK-sektoria pitäisi vahvistaa. Se on markkina keskittynyt ja se voisi olla, sen tukeminen voisi olla hyvin tärkeä aloite Euroopalle. Pitää myöskin ymmärtää, että tutkimus ei ole ainut innovointia luova toiminta. Tämä on mielestäni eh, Irlannin innovointityöryhmän ainut eh, ongelma. Tämä työryhmä perustui täysin yliopistojen eh, edustukselle ja muutamia poikkeuksia huolimatta hyvin vähän yritysinnovointia oli mukana. Tämä on alue, jossa Mielestäni Euroopan komission pitäisi käyttää enemmän aikaa ja luoda erityisohjelmia, sillä eh, tutkimuksen luoma innovointi ei riitä Euroopan ongelmien ratkaisemiseksi. Tietyissä yrityksissä on paljon voimaa. Ja ne voisivat tarjota pitkän aikavälin kilpailuetua Eli tällainen yritysten tarjoama innovointivoima ja sen sivun jättäminen on todellakin sokea piste monissa maissa. Uskoisin, että voisimme parantaa myöskin eh, tekijän oikeuksien läpinäkyvyyttä luomalla jonkin tyyppisen arkiston kaikenlaisista elektronisista tekijänoikeuksista, niin että kaikki yritykset ympäri maailman voivat ottaa siihen yhteyttä ja tarkistaa lisenssikysymyksiä ja muita. Sitten kaupallistamisprosessi, yritys, ryhmät. Tämä on todellakin ollut hyvin tärkeä asia. Me toimme vuosi sitten Brysselistä ähm, seitsemän puiteohjelman edustajia Yhdysvaltoihin ja siellä oli ympäri Yhdysvaltoja myöskin osallistujia ja me kävimme läpi sitä, mitä itse asiassa nämä Euroopan komission ehdotukset amerikan kielellä sanoivat. Monet olivat sitä mieltä tuolloin, että varoja oli liian vähän ja oli vaikeaa tai olisi ollut vaikeaa osallistua tähän puiteohjelmaan. In uh, the work I do in university. Työ, jota olen tehnyt yliopistojen kanssa, auttaa luomaan insinööri tutkimusalan yliopistojen kanssa kumppanuussopimuksia. Tämä on hyvin tärkeä mittatapa. And finally, on... Tätä järjestelmää ei mielestäni riittävästi käytetä Euroopassa eikä muualla maailmalla. Ja sitten tällaiset tekijän oikeudet. Tämä voi olla hankala käsiä hoidettavaksi. Sitten muutama kommentti. On hyvin tärkeää, että riskipääoma on mukana ja ala mukana näissä keskusteluissa jatkuvasti yhdessä bisnesenkeliverkoston kanssa niin, että voidaan siirtää pääomaa, riskipääomaa ja niin, että yritysenkelit voivat tulla tietyssä vaiheessa mukaan. riskipääoma, ei koskaan lähde kokonaan tuosta ihan alkuvaiheesta, joten se on pidettävä mielessä ja nämä mallit ovat tietenkin muuttumassa vähitellen. Ja yksi asia, jota innovaatioagendalla ole EU-ssa, koska se ei ole komission toimivaltaa oikein, mutta myöskin siksi, että tämä on hyvin arkaluontoinen hankala kysymys. Yliopistouudistuksen pitäisi olla hyvin keskeisesti esillä innovaatioagendalla jäsenvaltioissa ja EU:ssa, koska lopulta, jos ei päästä yliopistoihin sisälle muuttamaan kulttuuria, jos opiskelijat eivät pyri tällaisen yritysten perustamiseen. Jos ei siellä ole voimia kulttuuria muuttaa, niin tällaista muutosta ei tapahdu. Se, että yliopistot Euroopassa tekevät tutkimusta ja että innovaatiot ovat ihan siellä syrjillä, niin silloin ei päästä eteenpäin. Se, mitä minä hain tästä ohjelmasta, on se, että onkohan tässä nyt jotain uutta 2020 designia, joka todella saisi aikaan uutta vaikutusta Euroopassa, vai ehkä ihan muutaman prosenttiyksikön kasvua vai enemmän. Minä vakaasti uskon, että jos yliopistouudistusongelmaan ei puututa, niin ei saada niin suurta kasvuja kuin mitä tarvittaisiin. Yksi maa, joka on puuttunut tähän hyvin tarkkaan, on Suomi. Jotkut ovat seuranneet yliopistouudistusta Suomessa ja tiedätte, että kaikki yliopistot muutettiin vuonna 2009. Tähän lähdettiin. Tämä on ihan varhaisessa vaiheessa, mutta suomalaiset lähtivät muuttamaan yliopistojärjestelmää niin, että kaikki yliopistot saadaan pois hallinnon käsistä yksityisistä, jotta voidaan toimia lähemmässä yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Ja tämä tietenkin helpottaa yhteistyötä kaiken kaikkiaan. Tässä puheenvuoroni päätös. Mielelläni odotan keskustelua nyt. Kiitos. Grazie, dottor Barton Lee. E Kiitoksia, tohtori Barton Lee. Te varmasti huomasitte, että menimme jo aikataulun yli, mutta koska tohtori Li tuli aivan Kaliforniasta asti, on hyvä, että meillä on tilaisuus kuunnella häntä ja kuulla eurooppalaista näkökulmaa, mm, erilaista näkökulmaa, eurooppalaista näkökulmaa. Nyt kysymyksiä ja vastauksia, olkaa hyvä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys ministerille. Kaikella kohteliaisuudella, mutta puheenvuoron jälkeen minulla on aika pessimistiset odotukset parlamentin ja neuvoston välisistä neuvotteluista. Kaksi kysymystä. Me emme voi ymmärtää sitä, miksi Tanska ei ole edes päättänyt seuraavassa ministerineuvostossa käsitellä näitä osaltumis, osallistumissääntöjä. Eli nyt toisaalta ei ole rahoituspuitteita, no sitä me voimme käsitellä, mutta sitten mm, ministerineuvosto ei seuraavassa kilpailuneuvostossa ole ottanut tätä esityslistalle. listalle mutta samanaikaisesti parlamentti käsittelee horisonttia ja myös näitä ähm, osallistumissääntöjä. Miten neuvosto nyt ylipäätänsä voi ottaa kantaa tähän ja miten tässä voidaan sitten käsitellä monivuotisia rahoituskehyksiä. Todellakin mielestäni Tanska pitäisi panostaa tähän enemmän. Ja tässä ei nyt haluta tehdä niitä töitä, joita pitäisi tehdä, ja tämä todellakin vaikeuttaa sitten neuvotteluita parlamentin ja neuvoston välillä. Voisitteko ottaa tähän vielä kantaa? Ja ehkä sitten tämä kokonaistematiikka, esimerkiksi jos pidetään kiinni olemassa olevista rahoituskehyksistä, niin puhutaan 6-10 prosentin korotuksesta budjettiin. No, tämä tietysti kuulostaa paljolta, mutta todellisuudessa tämä nyt on aika kohtalainen korotus. Ja tässä sanotaan, että me emme saavuta tätä 3 prosentin BKT-tavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Eli me tiedämme, että tähän ei päästä. Ja tässähän nyt neuvoston tulisi käsitellä tätä asiaa. No sitten komissaari toinen kysymys. Se, mitä me nyt kuulimme, niin kuulimme yrittäjyydestä ja riskipääomasta. Parlamenttihan on tätä tukenut, tätä riskien jakamista, mutta siinä keskitytään lainoihin ja teollisuuteen eikä niinkään yrittäjyyteen. Jos me nyt amman pois nämä neljä miljardia pois, niin sitten vivun suhteen päätyisimme ehkä noin 50 miljardiin ja sitten tässä olisi tämä uusi ulottuvuus, nimittäin että yrittäjyys on esitetty tärkeänä. Mikä on teidän kantanne tämän asian suhteen? Sitten viimeinen kysymys liittyy kansainväliseen ulottuvuuteen. Sekin on otettu esille. Eli miten puolensa vetäviä nämä hankkeet ja ohjelmat ovat. Täällähän on mainittu aika paljonkin tavoitteita. Nousevat taloudet, sitten puhutaan naapurustosta, laajentumisista, kehitys, kehittyvistä maista. Sitten on tämä Country Clinical Trials, puhutaan bioteknologiasta, Human Science Frontier-ohjelma. Ja mitä kumppaneita, mitä ehtoja ja miten nämä huippualueet voidaan sitten ottaa myös huomioon. Kiitos. Signor Tsukalas, con eh, la preghiera di rispettare. Kiitoksia. Herra Tsukalas, eh, vaikka yrittäkää puhua aikarajojen puitteissa. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä komission jäsenen suuntaan. Onnittelut muuten tavasta, jolla käsittelette yhteistyökysymystä rakennerahastojen kanssa ja meidän tutkimusohjelmien välillä. Toivomme, että tämä komission aloite nyt erityisesti auttaa niitä maita, jotka ovat jäämässä jälkeen Lissabonin strategian täytäntöönpanosta, koska me tarvitsemme jonkinlaisia tukimekanismeja ajatellen taloudellisia tukimekanismeja, niin lisäksi tarvitaan teknologisia tukimekanismeja, jos todella haluamme levittää huippuosaamista kautta koko Euroopan. Huippuosaamisesta pääsenkin tohtori Liin puheenvuoroon ja Kalifornian tasavaltaan. Sieltä kuulimme hänen mukavaan tyylinsä, miten hän näkee Euroopan, Euroopan tilanteen. Jos ymmärsin hänet oikein, niin tohtori Li taisi sanoa, että Euroopassa individualismi asettaa meidät Nandertalin asemaan, koska, koska vaikka siellä innovoitiin, niin kuitenkin jouduttiin lopulta uhriksi. No miten on mahdollista, että Euroopan kaltaisella alueella, kun maissa on erilaiset taustat ja niin edelleen, miten voidaan käsitellä nyt tätä innovaation vajetta ja vajetta riskipääoman suhteen? Ja nyt tietenkin, jos ajatellaan – että meillä on yhtä paha taloudellinen tilanne kuin Yhdysvalloissa 20-luvulla. Miten voidaan nyt jotain tehdä, kun meillä on yliopistoja, jotka ovat olleet läheisessä yhteistyössä Yhdysvalloissa, mutta meillä samanlaista yhteistyötä ei nähdä. Eli näettekö nyt jotain tapaa päästä näistä ongelmista eroon? Muuten kyllä tulevaisuus on synkkä. Grazie, signor Kelly. Kiitoksia, herra Kelly. Uh, thank you uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ensimmäisille puhujille erittäin hyvistä huomioista, joita he tekivät tässä komission jäsen aivan oikein huomautti, että emme ole saaneet kuilua kiinni meidän Yhdysvaltojen ja Japanin välillä ja meidän pitäisi saada tämä aikaan horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Koheesiopolitiikka sen kanssa voitaisiin luoda synergioita ja niin edespäin. Tässä Petersen mainitsi, että meillä on uusille tuotteille markkinoita ja meidän pitäisi pohtia, mitä me voisimme tarjota. Haluaisin kiittää häntä hänen äm, kaunista sanoistaan, erityisesti omaa maatani suhteen. Minä olen äh, ollut onnellinen, kun pääsin Silikon valissa vierailemaan viime vuonna valtuuskunnan jäsenenä meidän pitää todellakin saada siirrettyä jotakin sieltä tänne Eurooppaan. Minun kysymykseni olisi seuraava ehkä komission jäsenille Tässä tohtori Liin huomiot menestyksistä, työpaikoista ja uusista mahdollisuuksista, siitä kuinka voimme luoda uusia työpaikkoja. Erityisesti kun otetaan huomioon yliopistojen tilanne, mitä me voisimme tehdä, niin että vuonna 2020 voisimme sanoa, että kyllä me toteutimme tutkimus- ja innovointitavoitteemme ja saimme edistystä aikaan ja näin saimme luotua uusia työpaikkoja. Grazie, signor Glant. Kiitoksia, edustaja Glant. Ja, vielen Dank. Kiitos. Meillä ei ole paljon aikaa. Haluaisin kiittää tohti Burton Leeta. Hän puhui monista tosiasioista. Tästä täytyy vielä keskustella myöhemmin. Minulla olisi kysymys neuvostolle ja komissiolle. Mitä neuvostoon tulee, niin minähän olen siis varjoesittelijä, olen samaa mieltä kuin Eeler, mutta siis konkreettinen kysymys, jos te sanotte, että budjetista päätetään vasta Irlannin puheenjohtajakaudella, niin keskusteletteko te horisontista yksityiskohtaisesti vai pystyttekö te nyt tekemään jotain leikkausehdotuksia? Totta kai me voimme joka päivä vaatia budjetin suurentamista, mutta se ei todennäköisesti mene neuvostossa läpi. Eli meidän täytyisi päättää, että mistä leikataan tässäkin ohjelmassa. Ja haluaisin kuulla tällaisia leikkausehdotuksia neuvostolta, ei niin, että me olemme sitten pahoja täällä parlamentissa. Kyllä minulla muutama ehdotus olisi teknologiainstituutti muun muassa, mutta haluaisin kuulla tämän neuvostolta. No sitten komissiolle vielä kysymys me haluamme luoda tämän Stairway to Excellencein ja aluepolitiikka halutaan tässä mukaan. Saammeko aikaiseksi tällaista huippuosaamiskilpailua ja että koko Eurooppa on mukana – ja että sitten näitä määrärahoja koordinoidaan. Eli rakennerahastoja, määrärahoja otetaan mukaan, mutta myös tutkimusmäärärahoja, että nämä siis otetaan molemmat. Ja komissio ei vielä ole ottanut kantaa tähän, miten tämä pystytään takaamaan. Grazie, signor Rubig. Kiitoksia, edustaja Rubig. Ja, Kiitos, puheenjohtaja. Minusta keskustelu varoista on hyvin keskeistä keskustelua, koska tällä hetkellä, jos ajatellaan Euroopan velkajärjestelmää, niin tulevaisuus ei näytä kovin ruusuiselta. Siksi meidän pitäisi nyt pohtia, ja ehkä arvoisa komission jäsen, verotuksessa vastuussa oleva kollega voisi ajatella, että Small Business Actin tapaan voisi olla jonkinlainen tällainen innovaation ja tutkimuksen verolainsäädäntö, eli ohjelma siitä, miten verotuskohtelua pitäisi muuttaa niin, että suosittaisiin PK-yrityksiä innovaation alalla. Eli toisaalta pitäisi huolehtia siitä, että voidaan tehdä kunnollisia poistoja, että yritykset todella voivat saada riskipääomaa, jotta ne voivat löytää riittävät varat riskialttiin tutkimuksen toteuttamiseen. Eli jotenkin tällaista riskipääomaa pitää käyttöön saada. Ja onko ajateltu jo sitä, että jotenkin voisi olla tutkijoille tällainen yhtenäinen verotustaso, eli kaikki, jotka ovat tutkijoita, ehkä pitäisi saada tutkijat liikkeelle niin, että he eivät joutuisi kaikista tuloistaan veroa maksamaan. Nämä tutkijat tarvitsisivat kunnollisen palkan tästä työstään. Ajatellaanko tässä siis ylipäätään verotuskysymyksiä vai voitaisiinko ajatella tiekarttaa 2020 optimaalisen verotuksen osalta, joka kohdistuisi juuri innovatiivisiin yrityksiin? Kiitos. Kiitoksia edustaja Merkis. Thank you, uh, uh Chair, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen ja kaikki puhujat näistä hienoista alustuksista. Haluaisin nyt osoittaa sanani herra Burton liille, jonka olemme jo usein tavanneet. Oli hyvin merkille pantavaa, kun sanoitte, että innovointi on jotakin, missä pitää olla avoimia, että tämä on tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että teillä on yliopisto, jossa on yli 80-vuotiaitakin henkilöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole vain nuoria, mutta myös iäkkäämpiä henkilöitä, sillä Tällaiset luovat mielet eivät ole vain nuoria, heitä saattaa olla vanhojakin ja Euroopassa meidän pitäisi ottaa kaikki mukaan, kaiken ikäiset henkilöt. Tämä on hyvin tärkeää, että voisitte ehkä puhua tästä enemmän. Sitten komission jäsen, mitkä ovat ennakkovaatimukset sille, että jäsenmaat pääsevät mukaan ohjelmiin? Esimerkiksi Alankomaissa meillä on sektorimainen lähestymistapa, joka keskus, keskittyy eri teemoihin, kun taas Euroopan tasolla keskitytään haasteisiin. Kuinka nämä yhdistetään? Mitkä ennakkovaatimukset ovat sille, että tai ennakkoehdot sille, että eurooppalaiset ohjelmat saadaan toteutettua kuten ajateltua. Tässä Raliite puhuitte startup-yrityksistä. Toimiiko todellakin tämän tyyppinen mm, malli, että esitämme startup-yrityksille – päämääriä? Onko tällaisia esimerkkejä Yhdysvalloista ja onko teillä ajatusta tästä? Minä keskustelin jo komission jäsenen kanssa äh, alakohtaisesta lähestymistavasta. Te puhutte äh, ohjelmistoalasta ja sanotte, että me unohdamme ohjelmistoalan tärkeyden, mutta herra Lee, mehän me, emmehän me voi olla kaikki IT-alan insinööriä kaikkialla, meillä pitää olla muitakin aloja. Mutta jos meillä on alakohtainen lähestymistapa, Tämä olisi melko lailla päinvastaista kuin se, mistä te puhuitte. Onko tämä jotakin, jos meidän pitää valita, voi, voiko meillä olla ä, molemmat lähestymistavat yhdistävä lähestymistapa? Kiitoksia. Edustaja Cortines. Gracias. Muchas gracias. He aprendido mucho ja aquí tengo muchas notas. Kiitos. Minä olen oppinut hyvin paljon, olen kirjoittanut myös hyvin paljon ylös, mutta se, mikä minua erityisesti kiinnostaa, on seuraava herran Lee, te puhuitte konsepteista, ei konkreettisista kysymyksistä. Ja mielestäni on tärkeää, että me pohdimme innovaation konseptia, koska innovaatio, kulttuuri, hyvän hallintotavan kulttuuri on se, joka luo ilmapiiriä tutkimukselle ja innovaatiolle. Yksi ongelma, mikä meillä Euroopassa on, että meidän politiikkamme on hyvin sektoraalista ja me yritämme täällä jättää yksittäisiä tarkistuksia, mutta me tarvitsemme enemmän tutkimuskulttuuria Euroopassa. Tutkimuskulttuuri on keskinkertaista Euroopassa ja siksi on vaikea muuttaa tapoja ja meidän täytyisi muuttaa toimintamalliamme. Olen havainnut seuraavaa. Yliopistomalleja tulisi muuttaa. Jos näin ei tapahdu, niin Euroopasta tulee hajaantunut. Siksi kaksi kysymystä. Yksi kysymys rouva komissaarille sitten tohtori Liille. Horisontti 2020 ei ole mikään taikasauva, joka yhtäkkiä muuttaa kaiken. Ensimmäinen kysymys, olisiko mahdollista, että olisimme niin rohkeita, että tutkisimme tarkkaan, mitä ongelmia meillä on yliopistoissa eri maissa, jotta me voimme sitten tehdä ehdotuksia. Teillä on välineet, te haluatte tehdä enemmän, mutta te ette saa tehdä enemmän. Ehkä tämmöinen ulkoinen arviointi, eli tämmöinen kokonaiseurooppalainen yliopistojen arviointi. Ja sitten toinen kysymys teille, tohtori Lee. Mitkä ovat nämä avaimet, joista puhuitte, jotta tämä kulttuuri saataisiin muutettua? Mitä muutoksia tarvitsemme? Totta kai me voimme te- tehdä pieniä muutoksia, mutta yksi ongelma Euroopassa on, että me puhumme liian usein rahasta emmekä hankkeesta arvoisa ehm, puhemies Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia puhujia heidän alustuksistaan. Ensimmäinen kysymykseni menee komission jäsenelle. Me kuulemme, miten tärkeää on se, että me katsomme sitä, miten pystytään myymään, markkinoimaan tutkimuksen tuloksia täällä Euroopassa. Voisimmekohan keksiä jotain tällaista, mihin rakennettaisiin tällainen ensimmäisenä Euroopassa ajatus mukaan. Tämä voisi olla yksi ajatus. Eli se, että huippuosaamisen osalta todella pyrittäisiin siihen, että tuetaan tällaista toimintaa, joilla luodaan tuotteita, jotka ovat suorana tuloksena eurooppalaisesta tutkimuksesta. Sitten synergia ja koordinointi toisena kysymyksenä. Se ajatus, että voisi olla linkkejä tämän horisontin ja tutkimuksen välillä. Edustaja Glante puhui alueellisesta tasapainosta kohesio rahaston osalta, juuri huippuosaamisen osalta. Ja voisimmekohan pohtia sitä, miten yhdessä rakennerahastojen kautta voitaisiin rakentaa tällaista tutkimusinfrastruktuuria käyttäen horisonttivaroja ja tutkimuksen tuloksia. Voitaisiinko näin yhdistellä voimavaroja alojen välillä ja käyttää kahta rahoituslähdettäkin? Ehkä pitää odottaa komission ehdotusta kahden keskeisen ohjelman osalta ja parlamentin tietenkin pitää saada tässä äänensä kuuluviin. Voimme kuunnella näitä ehdotuksia, mutta meidän ajatuksemme yhteispäätösmenettelyssä ovat myös tärkeitä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Johnson. Eh, <clears throat> fru ordförande, jag riktar också ett, ett tack till Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhujaa kiittää hyvin mielenkiintoisista näkökannoista näkötyötä ajatellen. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta – hyväkseni ja vertailla edelleen Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, minulla olisi kaksi konkreettista kysymystä. Professori Lee lopuksi sanoi, että sinänsä meidän vastuumme ei ole yliopistouudistukset, mutta kyllä se vaikuttaa tietenkin siihen, miten tutkimuksen innovaation ohjelmaa horisonttia kehitellään. Eli sitä kehittelemällä voimme olla mukana vaikuttamassa – siihen, että yliopistot avautuvat. Ja kysymykseni kuuluu, onkohan teillä konkreettisia ehdotuksia, mitä jatkotyössämme esittelijöinä voisimme ajatella erityisesti, miten me voimme olla mukana vaikuttamassa juuri Horisontti 2020 aloitteen kautta niin, että yliopistorakenteet avautuvat. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni. Te esititte esimerkkejä Piilaaksosta lähtien ja viittasitte Ruotsiin, Suomen ja muihin Euroopan maihin. Ja minun kysymykseen liittyy vähän tuohon, eli jos haluamme kaiken kaikkiaan vahvistaa tutkimuksen innovaation lisääntymistä Euroopassa, niin voisittekohan kommentoida sitä, miten voidaan tai minkälainen suhde on sen välillä, että vahvistetaan yksittäisiä järjestelmiä tai kohteita. Esimerkiksi joissain maissa tai tietyissä kaupungeissa teillähän oli joitain tällaisia johtavia alueita tällä hetkellä. Mutta onko tehokasta tehdä näin vai pitäisikö horisontti 2020 juuri tukea tätä yhteistyötä, vaihtoa, synergiaa näiden eri osaamiskeskusten välillä – Voisitteko kommentoida, mikä olisi teistä kaikkein tehokkain lähestymistapa, jotta kaiken kaikkiaan pystyisimme vahvistamaan tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia Euroopassa verrattuna muuhun maailmaan? Mikä valinta olisi teistä parempi tai miten nämä asiat voitaisiin yhdistää? Kiitos paljon. Grazie. Allora diamo... Kiitoksia. Seuraavana Valitettavasti minun täytyy pyytää komission jäsentä puhumaan lyhyesti ja myöskin neuvoston edustajaa puhumaan lyhyesti ja professoriakin. Eli olkaa hyvä. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Se ei ole varmaankaan ihan helppo edustaja Ellerin kysymyksen pahoittelen, että hän ole, ai, te olettekin, siirryitte vaan istumaan toisaalle. Katsoin, missä istuitte aikaisemmin, no niin. Riski pääoma ja riskin jakorahoitusväline on ollut hyvin menestyksekäs. Sitä on arvioitu riippumattomasti ja päädytty siihen tulokseen, että investoidut varat investointipankin ja komission olivat todella voimakkaita vipuvaikutuksen osalta ja näin autettiin yrityksiä. Muistaakseni joulukuussa joulukuun alussa Maistatin kanssa allekirjoitin sopimuksen jolla muutetaan tuota yhteistyösopimusta. Siinä annetaan enemmän vipuvaraa vaikutusta siihen, miten varat jaetaan. Ja yhteistyösopimuksessa voidaan myöskin puuttua tutkimusinfrastruktuurikysymyksiin tehokkaammin ja Euroopan investointiraston kautta pilottihankkeita – jotta voidaan tukea innovatiivisia pk-yrityksiä. Nämä ovat todella niitä, jotka ovat olleet hyvin, hyvin tärkeitä tähän vaiheeseen mennessä, koska aikaisemmin paljon keskityttiin suuriin yrityksiin, suuriin hankkeisiin. Tämä on tärkeää. En nyt puhun näistä velka- ja pääoma-instrumenteista, mutta tiedätte varmasti hyvin, mitä ne tekevät. Kansainvälistymisestä monet ihmiset puhuivat tästä. Meillä on uusi strategiakomissiosta ja se esitellään myöhemmin tänä vuonna – me katsomme hyvin tarkkaan sitä, mikä olisi meille strategisinta toimintaa. Edustaja Sukalas ja edustaja Glante molemmat puhuivat siitä, miten voidaan laajentaa osallistumista ja levittää kaikkialle huippuosaamista. Tiedän, että pääjohtaja Smith puhui tästä aiheesta aikaisemmin, joten en aio toistaa hänen sanomansa. Sanoisin vain, että olette molemmat oikeassa siinä, että synergia – rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä on ratkaisevan tärkeää, kun pyritään jakamaan huippuosaamista kaikkialle Eurooppaan. Minä näen, että nämä tekevät työtä käsi kädessä. Rakennerahastot ovat tärkeitä, kun puhutaan infrastruktuurirakenteista ja horisontti 2020 vastaa sitten niin, että annetaan näille tällainen merkki huippuosaamisesta näille infrastruktuureille ja sitten myöskin tuetaan professoreita esimerkiksi osallistumaan tähän tutkimusyhteistyöhön ja tätä kautta sun, syntyy tätä huippuosaamista. Edustajat Kelly ja Gutierrez puhuivat yliopistojen uudistamisesta. Totta kai molemmat otitte esiin sen, että tämä ei ole nyt Euroopan komission toimivallassa oleva kysymys. Kuitenkin tiedätte, että komission jäsen Vasilio on jo antanut oman tietonantonsa tiedonantonsa yliopistoista ja minä olen kulmisissa huomannut todella, että meidän pitää nopeasti uudistaa yliopistojärjestelmäämme. Uskon, että liian pitkään on ollut tällainen akateeminen kupla ja sieltä ei oikeastaan osallistuta yhteistyöhön elinkeinoelämän yritysten kanssa. Tämä ei ole enää mahdollista, jos yliopistot haluavat olla todella huippuluokkaa, niiden on oltava mukana tässä työssä. Uskoakseni jos nyt katsotaan järjestelmää, jota me katsomme nyt Euroopan tutkimusalueella, niin silloin on kyllä hyvin tärkeää, että rekrytointi yliopistoihin on avointa, seurattavaa ja todella rakentuu meritien varaan. Kaikki täällä salissa ja tuolla ulkopuolisessa maailmassa tietävät, että näin ei useinkaan ole yliopistoissa tänä päivänä. Tämä on haaste jäsenvaltioille. Se on haaste, jonka me tuomme nyt jäsenvaltioiden eteen ja me todella odotamme tukea teiltä, jotta voitte auttaa meitä tässä työssä. Tämä on yksi kysymys, joka on todella tärkeä. Nuoret tutkijat Bostonissa puhuivat minulle tästä aiheesta tammikuun alkupuolella. 95 prosenttisesti olivat eurooppalaisia, olivat lähteneet Euroopasta Yhdysvaltoihin, mutta kaikki halusivat palata Eurooppaan, mutta he sanoivat, että Eurooppaan palaaminen tarkoittaa sitä, että rekrytointi toimii yliopistoissa avoimesti ja että kaikki järjestelmät ovat seurattavia. Edustaja Rybik tietää hyvin, että verotuskysymykset ja verotuksen uudistamis hanke on aina hankala Euroopan unionissa ja se on mahdollista ainoastaan, kun 27 jäsenvaltiota heistä sopii. Jotkut ehkä toivovat, että tilanne olisi toisenlainen, mutta ei ole tällä hetkellä. Mielestäni on kuitenkin erittäin hyviä esimerkkejä joissain jäsenvaltioissa siitä, että verolainsäädäntöä on muutettu niin, että suositaan investointia tutkimukseen ja kehitykseen. Ja ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä tälle tielle ole lähteneet, voisivat varmasti hyvin tutustua näihin ehdotuksiin. Parhaiten tuntemassani jäsenvaltiossa tämä on aivan tuore uudistus ja erittäin hyvä. Edustaja Toija. Ensinnäkin se, miten tällainen ensimmäisenä Euroopassa voitaisiin ottaa käyttöön – Tämä oli yksi suositus, jota me emme komissiona hyväksyneet työryhmältä lähinnä siksi, että emme uskoneet, että tällaista pitäisi käyttää yleisenä sääntönä tällaista nimitystä, mutta tunnustamme sen, että jos on strategista eurooppalaista etua tässä kysymyksessä, tai paljon eurooppalaista investointia hankkeisiin, niin silloin voitaisiin katsoa tätä ensimmäisenä Euroopassa ajatusta, mutta me olemme aina puhuneet siitä, että tutkimus- ja kehitysohjelmamme ovat avoimia, avoimimpia maailmassa. Ja haluan puhua ihan lyhyesti puheenjohtaja Satori, siksi päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Grazie veramente breve ma Kiitoksia. Te puhuitte lyhyesti, mutta vastasitte kaikille. Nyt eh, seuraavana Tanskan edustaja, olkaa hyvä. Brief, PS, brief. Kiitos. Yritän myös puhua mahdollisimman lyhyesti. Hellerille ja Klantelle haluaisin vastata teille yhdessä, jos sopii. Voin vakuuttaa, että me teemme kaikkemme, jotta me saamme edistettyä horisontti 2020. Ja me olemme tietoja siitä, että osallistumissäännöt ovat erittäin oleellinen kysymys tässä paketissa ja siksi siitä keskustellaan myös seuraavassa neuvoston kokouksessa. me käymme sivusivulta läpi tätä koko pakettia kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Me analysoimme koko Horisontti 2020 pakettia, jotta me toivottavasti toukokuun loppuun mennessä sitten saamme johtopäätöksen aikaiseksi tästä osa sopimuksesta. Ja mielestämme on järkevää keskustella tästä arkkitehtuurista ja sitten määrärahoista keskustellaan myöhemmin. Johtopäätöksenä voisi myös sanoa, että me haluamme saada aikaiseksi hyvää vuoropuhelua parlamentin kanssa. Me olemme neuvotelleet useaan otteeseen epävirallisessa neuvoston kokouksessa. Parlamentteli oli myös läsnä ja varmasti jatkamme vuoropuhelua toukokuuhun asti ja me toivomme, että vaikka kalenteriongelmia on, että saamme aikaiseksi yhteisen seminaarin parlamentin kanssa toukokuun alussa. Joten me todellakin yritämme saada sovun aikaiseksi toukokuun mennessä. Kiitos. Grazie. Barton Lee. Kiitoksia. Seuraavana tohtori Burton Lee, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Pahoittelen, jos minulta jää joku kysymys nyt vastaamatta. Uskon, että herra Eller kysyi siitä, kuinka suuresti Yhdysvalloissa saadut kokemukset voisivat olla sovellettavissa Eurooppaan. Tiedän, että Yhdysvalloissa saatuja tuloksia, Kanadassa saatuja tuloksia on saatu tuotua tiettyjen ohjelmien puitteissa. Tämä on jo jotakin siis, mitä tapahtuu tutkimuksen pääosastossa. Se on jo käyttänyt näitä tietoja. Mitä tulee Neandertal-kysymykseen, toivottavasti minä en nyt tässä ollut näin negatiivinen. Uskon, että olemme nähneet Euroopassa yliopistokulttuurin muutoksen ja sen tuovan vaikutuksen. Meillä on kymmeniä tutkijoita ja opiskelijoita, jotka ovat Piilaksossa vierailleet ja he ovat pyrkineet tarkkailemaan, kuinka asiat toimivat Berkelissä, he ovat kierrelleet kampuksella ja tällä on ollut suuri vaikutus. Olemme myöskin nähneet, että yliopistot ovat avoimempia. Tässä Ajattelin suomalaisia yliopistoja. Brittiläiset yliopistot siirtyvät tähän suurtaan. Yliopistojen sisällä syntyy opiskelijoiden yrityksiä. Ne saattavat olla yliopistojen välisiä tai sitten sijoittua tiettyihin tiedekuntiin tai yliopistoihin. Sitten herra Kelin kysymys, uusien tuotteiden kaupallistaminen ja työpaikat. Uskon, että innovaatiopolitiikka on jotakin, missä me saamme kansalliselta tasolta ja komissiolta ohjelmia, mutta jotakin puuttuu, tuotekehittelyohjelmat, se on jotakin, mitä ei ole vielä suunnitteilla Äh, monet eurooppalaiset yliopistot eivät vakavasti äh, ryhdy siihen. Äh, ne eivät tuo esimerkiksi teknisen alan yliopistoja tekemään yhteistyötä. Ja puuttuu paljon tietoa esimerkiksi MITstä ja Stanfordista siitä, kuinka me teemme tällaista tuotesuunnittelua. Sitten edustaja Murphys, hienoa nähdä teitä. Minä olin 50-vuotias, eh, kun tein MBA-tutkintoni. Tämä olisi mahdotonta Euroopassa monissa yliopistoissa. Yhdysvalloissa me taas pidämme elinikäistä oppimista luonnollisena. Meillä on kotiäitä, jotka nelikymppisinä palaavat opiskelemaan ja he saattavat eh, suorittaa hyvinkin korkeatasoisia tutkintoja tai tohtoriin tutkintoja. Ja meillä on ajatus siitä, että kaikkien työntekijöiden pitäisi pystyä saavuttamaan oma korkein mahdollinen tasonsa. Uskon, että tietyt keskiläinen yliopistot harjoittavat tämän tyyppistä toimintaa, johon tässä viitettiin startup-yritysten suhteen. On vaikea saada tämän tyyppistä yrityskulttuuria elämään, mutta – startup-toimia on tehty. Ja tietenkin ohjelma-ala, sehän ei ole sellaista, että se sulkisi muut alat pois. Ja ohjelma-alahan koskettaa muitakin elämän aloja. Sitten edustaja Gutierrez Gutierrez. Olen samaa mieltä siitä, että hyvä hallinto ja arviointi ovat tärkeintä. Meidän täytyy keskittyä enemmän. Siis mehän keskustelemme paljon siitä, Piilaaksossa että ähm, suunnittelemme yritysten sisällä, alueiden sisällä. Miksi me emme voisi ajatella sitä, mitä vaaditaan, kun halutaan luoda tällaisia luovia ähm, kulttuureja Eurooppaan. Google päätti, minkä tyyppistä työkulttuuria se haluaa, ja sitten se pohti, kuinka toteuttaa tätä, minkä tyyppisiä ihmisiä rekrytoida. Ja tämä on ollut hyvin toimiva, mahdollisesti yksi innovoimimpia toimintatapoja piilaaksossa ja siksi Google on pystynyt leviämään niin monille uusille markkinoille ja jatkaa sitä yhä. Eli uskon, että me voimme olla työelämän kulttuurin suhteen tarkempia. Sitten Johanssonille vastauksena en tunne parlamentin toimintatapoja niin tarkkaan, en tiedä mitä voitte tehdä ja mitä ette voi tehdä, mutta jonkun pitäisi Euroopan unionin tasolla, yleiseurooppalaisella tasolla nousta esiin ja pyytää täydellistä yliopistojen uudistamista. Jos te ette tätä tee, kuka sen tekee? Jonkun pitäisi ryhtyä tässä johtamaan ja todellakin tuoda tämä kysymys paljon korkeampaan mm, huomioon medioissa ja poliittisessa päätännönteossa. Sitten tutkimuksen laadun parantaminen Euroopan yliopistoissa tuli esiin. Eräät yliopistot, jotka eivät ole niin korkeatasoisia, ne todellakin vaativat sitä, että bisnestoiminta otetaan mukaan. Monet yliopistot ovat eristäytyneet. Esimerkiksi Puolassa ne eivät tiedä, mitä Puolan ulkopuolella tapahtuu. Ja kaikki tutkimus keskittyy siihen, mitä professorit tuntevat omissa ympyröissään. Heillä ei ole äh, vertailukohtia laajemmasta maailmasta. Äh, tutkimusaiheen valinta ja tutkimusstrategia yliopistoissa on tärkeää. Ja tämä äh, menee aina professorien tasolle asti, kuinka hyvät tutkimusaiheet valitaan. Yliopistoja ei pitäisi jättää näissä kysymyksissä yksin. Niiden pitäisi pystyä tekemään käsikädessä töitä jo tuon portaan kanssa, niin kuin Yhdysvalloissa. Sitten erityisiä ohjelmia koskien Euroopassa tarvitaan johtajuuskoulutusta yliopistoissa aina – kansleritasolta alemmallekin tasolle. Kukaan ei vaikuta huolehtivan tästä. Me tarvitsemme tällaista koulutusta, kun halutaan saada ihmiset ajan tasalle uusimmista toimintatavoista, innovoinnista. Suurin osa ei edes tiedä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa tai muualla maailmassa. Grazie a tutti i relatori, grazie. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia neuvoston edustaja. Ja kiitoksia tohtori Burton Lee. Me olemme hyvin, hyvin myöhässä, että meidän täytyy nyt päättää tämä paneeli heti. Kiitoksia. Mm.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 Bene, diamo inizio ai lavori. Da... No niin, aloitetaanpa sitten. Dando la parola per l'introduzione alla signora Maria. Johdannoksi haluaisin antaa Rova Maria de Gracia Cavajolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Afternoon, ladies Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat haluaisin sanoa, että minulla on todella ilo esitellä paneeli. Tässä on hyvin tärkeä aihe, yritysjohtajuus ja pk-yritykset. Teollisuus on erityisen tärkeä nykytaloustilanteessa. Osallistuminen EUn tutkimusohjelmiin on osoittanut tendenssinä sitä, että osallistuminen on vähenemään päin – Eurooppalaisen tutkimuksen tuloksia pitäisi nähdä paremmin, mutta nyt nähdään paljon teollisuuden käyttöä EUn alueen ulkopuolella. Ja näin tämä vie tuotantoa EUn ulkopuolelle. Tätä taustaa vasten meidän on päästävä moniin tavoitteisiin – Innovatiivisten PK-yritysten osallistamista on vahvistettava horisontti 2020. Yksityinen investointi tutkimukseen ja kehitykseen on saatava uudelle tasolle. Tutkimus- ja innovaatiohankkeita on tuettava. Yleisten tavoitteiden lisäksi on neljä, neljäskin haaste, johon on kiinnitettävä ripeästi huomiota. Miten voimme huolehtia siitä, että meidän käsityksemme yritysjohdosta ja pk-yritysten osallistumista on riittävän laajasti nähty niin, että otetaan huomioon ei ainoastaan se pilari, joka liittyy yritysjohtoon, vaan myöskin miten se yhdistetään muihin pilareihin. Horisontti 2020 meidän pitää katsoa näitä aloja niin, että katsotaan myös huippuosaamista ja sosiaalisten haasteiden pilaria. Voimmeko huolehtia siitä, että näin todella on? Toiseksi, toinen kysymys, jonka haluaisin esittää nyt on se, miten voidaan huolehtia siitä, että horisontti 2020 kattaa koko ketjun tuotannosta markkinoihin. Komission ehdotuksessa on kattavia ajatuksia, ehkä ei ihan kuitenkaan tarkkoja sanamuotoja aina – kun katsotaan tätä innovaatioketjun loppuosaa. Me tarvitsemme selkeät määritelmät esimerkiksi pilottihankkeille, lippulaivahankkeille ja niin edelleen. Miten voidaan saada edistystä tässä mielessä aikaan? Kolmanneksi, välineitä on tarjolla paljon. Itse asiassa mielestäni liiankin paljon. Tärkeää on, että yksinkertaistetaan nyky- käytössä olevia välineitä, että valitaan ne, joiden uskomme olevan kaikki sopivimpia tehtäviin. Kourallinen esimerkkejä. Yksityinen ja julkinen kumppanuus esimerkiksi. Miten voidaan nyt valtavirtaistaa tärkeimmät välineet, ottaa kaikkein tärkeimmät meidän käyttöömme? Ja lopulta, kuten aina, ratkaiseva rahoituskysymys. Pilottihankkeet ovat usein hyvinkin kalliita, siksi tarvitaan monen rahoituslähteen lähestymistä Parakennerahastoilla on tässä ratkaiseva rooli. Lisäksi on huolehdittava yhteen sopivuudesta eu valtiotukijärjestelmän kanssa. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. On kiinnostavaa kuulla teidän ajatuksianne siitä, miten mahdollisesti näihin haasteisiin pystymme vastaamaan. Minä olen täytäntöönpanon osalta esittelijä Horisontti 2020. Minua kiinnostaa yksityiskohdat erityisesti ja mielelläni haluan kuulla vastauksiani niin, että voitte auttaa minua tämän mietinnön laadinnassa, kun yksityiskohdat tässä ovat juuri hankalia aina. Kiitos oikein paljon ja tämä on todella minulle tärkeä istunto. Kiitos puheenjohtaja. Grazie. La parola Peter Skinner. Kiitoksia herra Skinner. Kiitos. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Eurooppa kiertää joskus kehää, kun puhutaan rahoituksesta PK-yrityksistä ja johtajuus tulee muualta maailmasta eikä niin, että sitä kehitettäisiin Euroopan tasolla. Meillä on parhaat rahoitusvälineet ja meillä on toisaalta myös kaikkein huonoimmat. Ja meillä on myös tämä viimeaikainen kriisis ja, ja rahoituspalvelut ja muut. Kaikesta puhutaan ikään kuin samana asiana. Puhutaan ää, rahoituksesta PK-yrityksillä, mitä tehdään riskipääomalle. 2000 vuoden alussa komissio teki aloitteen Tätä kautta pk-yritykset myös saivat rahoitusta. No entäs sitten? Toinen kysymys. Klustereiden kehittäminen yritykset syntyvät, ne ovat lähellä yliopistoja, syntyy tällaisia klustereita, se ikään kuin tapahtuu? Miten tätä voitaisiin helpottaa, tukea? Miten me voisimme olla osa prosessia ilman, että me keksimme jotain, mikä ei ole kestävä ja sitten siihen käytetään määrärahoja, niin kuin me olimme kuulleet täällä. Ja se ei sitten aiheuta sellaista yrityskasvua kuin me haluaisimme, eikä luo työpaikkoja. Eli Horisontti 2020, sen menestys riippuu yksityisestä sektorista, että se kehittyy ja luo välineitä yrityskasvua varten. Pitäisi sanoa, että meidän täytyy julkisella sektorilla myös tehdä jotain, että sitä voitaisiin sitten käyttää myös tällä sektorilla. Meillä on hyvin paljon tehtävää, niin kuin Rova Kavajokin sanoi. Grazie eh, Skinner e diamo subito la parola Kiitos. Ja nyt sitten Annamakin heti herra Wörnerille puheenvuoron. Um, it's a great honor and pleasure for me to... Uh, Kiitos. On suuri kunnia puhua täällä yritysjohtajuudesta ja PK-yrityksistä. Yritän pysyä myös ajassa. Meillä on maailmanlaajuisia haasteita ja monet haasteet ovat konkreettisia, joten meidän täytyisi löytää myös konkreettisia ratkaisuja, mutta samanaikaisesti on myös muita haasteita, joita kutsun ei-konkreettisiksi haasteista. Tämä on ihmiskunnan uteliaisuus. Ja meidän täytyisi yhdistää nämä toimet ei sattumanvaraisesti, vaan selkeästi. Ja tämä kaavio näyttää tämän Eli perustutkimuksesta siirrytään markkinoille, innovaatiosta lähdetään liikelle Annan teille nyt joitakin esimerkkejä ähm, ilmailusta ja äh, avaruustutkimuksesta, muun muassa satelliitit, helikopteriteollisuus ja niin edelleen. Ja meillä on tiettyjä avainmenestystekijöitä. Me tarvitsemme yhteistyötä kaikilla tasolla. Me tarvitsemme tietysti myös poliittista ja yksityistä tahtoa vahvistaa eurooppalaisia sektoreita. Me tarvitsemme tiettyjä tutkimus- ja innovaatiostrategioita. Meidän täytyy toim- harmonisoida, mutta täytyy ottaa tietysti tämä kysymys myös kansallisella ja alueellisella tasolla huomioon. Meidän täytyy siis saada rahoitusta eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella tasolla ja totta kai tarvitsemme myös taloudellista lisäarvoa. Ja me tarvitsemme riittävää rahoitusta alusta lähtien eh, siihen asti, kunnes sitten teollisuus astuu mukaan kuvaan. Tämä ei ole ainoastaan ajatus, tämä koskee eh, ennen kaikkea ilmailua. Tässä on tällaisia mm, valmiusasteita, mitä teknologiaan tulee ja nämä yksittäiset askeleet on määritelty ja me olemme määritelleet sitä, mikä on kansallisten tutkimuskeskusten rooli, mikä on yliopistojen rooli ja niin edelleen. Eli nämä valmiusasteet kaksi ja kolmen Tässä on yhteistyötä yliopistojen kanssa. Ja sitten 3, 4, 5, 6. Tässä kehitetään uusia teknologioita teollisuuden kanssa. Ja sitten totta kai myös koulutetaan nuoria tutkijoita. Tämä on, eri, on erityisen tärkeää. Sitten tämä on siis paikallinen yrityskeskus ja meidän tavoitteenamme te näette, tässä on tällainen punainen osa, eli täytyy siis saada pois kuilu perustutkimuksen ja innovatiivisten sovellutusten välillä. Ja ilmailussa meillä on maailmanlaajuista yhteistyötä. Me teemme yhteistyötä myös Euroopassa ja maailmanlaajuisesti eri kumppaneiden kanssa ja me olemme erittäin tyytyväisiä, että Horisontti 2020 on mahdollisuus tehdä yhteistyötä muun muassa NASAn kanssa. Ja jos nyt katsomme ilmoilua, meillä on selvä asialista. Meillä on viisi tavoitetta. Mm, tässä on otettu esimerkiksi markkinoiden tarpeet huomioon, koulutus ja niin edelleen. Ja Ja tässä täytyisi ennen kaikkea huomioon, mitä me teemme. Eli täytyisi katsoa, että tämä on todellakin prioriteetti, kun puhutaan kasvusta. Me tarvitsemme myös tukea sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Me tarvitsemme toki myös koulutettuja ja motivoituneita henkilöitä ja myös PK-yritykset täytyisi ottaa mukaan yhteistyöhön. Sitten menemme avaruuteen hetkeksi. Totta kai meillä Meillä on myös tutkimusta avaruudessa, mutta meillä on siellä myös joitakin ratkaisemattomia kysymyksiä. Meillä on satelliitteja, kontrol, äh, valvontakeskuksia. Nämä ovat teollisia kysymyksiä. Sitten meillä on myös Galileo GMES, ja totta kai GMS täytyy olla myös rahoitusnäkökulmasta turvallisessa asemassa. Galileon suhteen me voimme myös vähentää lentomelua lentokenttien lähellä ja me, me voimme myös taata junien turvallisuuden. Tätä kautta voidaan välttää onnettomuuksia. Tämä perustuu Galileoon. Sitten voimme myös ratkaista energiaongelmia. Me voimme myös käyttää käyttämättömiä uusiutuvia energiamuotoja, tuul- tuulivesi ja totta kai aurinkovoimaa tässä mukana. Ja Tämä on tietysti myös julkista johtamista. Eri jäsenvaltioiden täytyy määritellä tämän, siis Euroopan unionin jäsenvaltiot ja ESA ovat tässä mukana. Ja sitten joitakin suosituksia, jotta voisimme säilyttää eurooppalaisen yritysjohtajuuden. Totta kai me tarvitsemme myös uusia hankkeita, jotka pohjautuvat eurooppalaisiin strategioihin me tarvitsemme totta kai rahoitusta eurooppalaisella ja kansallisella ja alueellisella tasolla. Eh, horisontti 2020 tarvitsee myös rahoitusta. Meidän täytyy säilyttää hyviä välineitä eri tasoilla. Me tarvitsemme pieniä, keskisuuria ja suuria hankkeita. Ja totta kai tarvitaan myös houkuttelevia rahoitussuunnitelmaa. Ja sitten täytyy myös tukea sitä, että nämä sitten myös saatetaan päätökseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ei riitä se, että tutkimuksesta siirrytään suoraan markkinoille, esimerkiksi sananakaisesti lentokone, vaan kun puhutaan roboteista, avaruudesta voitaisiin siirtää robotteihin lääketieteessä. Ja totta kai sekä veto- että työntövoima on tässä yhteydessä tärkeää. Eli miten me saamme aikaan risteytyksiä. Me tarvitsemme yhteistyötä eh, eri kysymysten välillä, jotta tutkimustahot voivat tehdä yhteistyötä ja että PK-yritykset ja startup-yritykset voivat olla mukana. Eli tuloksia yhdellä alalla sitten voivat hyödyttää jotain toista alaa hyvin paljon. Kiitoksia. Grazie, signor Werner. Kiitoksia, herra Wörner. Seuraavana Chiara De Caro. Olkaa hyvä. Okay, thank you for the invitation. Kiitoksia kutsustanne ja kiitoksia, että olette yhä paikalla. On vaikea puhua herra Bartolinin puheenvuoron jälkeen. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Minä olen Ibanin johtaja. Se on Euroopan business enkeleiden yrityksien liitto. Ja pyrin nyt selventämään, miksi olen täällä paikalla. Yritän saada teidät ymmärtämään, miksi olen tärkeä henkilö tässä keskustelussa. Mikä bisnesenkeli oikein on? haluaisin varmistaa, että puhumme nyt samasta asiasta. Voisin selventää teille, mitä me tarkoitamme bisnesenkelillä. Tämä on määritelmä, jota on pohdittu 27 jäsenmaan kesken ja olen pyrkinyt samaan aikaan määritelmä, joka sopisi kaikkialle Eurooppaan. Bisnesenkeli on yksityinen henkilö, joka investoi omia rahojaan yrityksiin, ja startup-yrityksiin, ja hän on vastuussa omista investointipäätöksistään. Tämä on suurin ero bisnesenkeleiden ja muiden investoijien värillä. Hän tekee päätöksen investoinnista itse ja hän tarjoaa rahan lisäksi ohjausta. Hän tarjoaa ohjausta yrittäjälle, kontaktiverkostoa ja potentiaalisia asiakkaita ja tietenkin tiettyä eettistä koodistoa ja tiettyjä säätöjä täytyy noudattaa ja lakeja kunnioittaa. Keskimääräinen investointi on noin 5 tai 250 000 euroa, mutta kun taas on 25 000 euroa, kyseessä on yleensä useampi bisnesenkilö, jotka investoivat yhdessä. kun tarkastellaan niin kutsutua kolmea F, eli ympäristö, perhe ja ystävät. Tämä on ensimmäinen taso, josta investoijia voidaan löytää. Tämän jälkeen yrittäjät kääntyvät bisnesenkelien puoleen noin 25 000 euroon asti. Ja tämän jälkeen meillä onkin suuri kuilu puute, rahoituspuute, tämä on se osa tai se askel, jossa yrittäjiltä puuttuu rahoitusta. Ja tämä rahoitus kuilu on jotakin, mitä uudet rahoittajat pyrkivät nyt kattamaan. Suuret bisnesenkelit ja muut rahoittajat. Me pyrimme liittona edustamaan kaikkia niitä investoijia, jotka kattavat tätä rahoituksen puutosta aina 25 000 5 miljoonaan euroon asti. Tässä on logoja yrityksistä, jotka ovat käyttäneet bisnesenkelijöitä hyväkseen. Tämä on tärkeää kuvaa, sillä tässä on paljon sellaisia yrityksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä toimijoita ja näemme, minkälaista vaikutusta bisnesenkelillä voi olla pitkällä aikavälillä. Miltä bisnesenkelit sitten näyttävät? Vastaus on aina se, että kaikkein tärkein heille on se, että he tekevät yhteistyötä niiden kanssa, joiden toimintaan investoivat. Ja yksi tärkeä tekijä on tietenkin on tietenkin se, kuinka hyvin he tuntevat toisensa. Tässä on esimerkkejä. Bisnesenkelit ovat järjestäytyneet ryhmiin, verkostoihin, jotka voivat tehdä paikallisaluetasolla töitä tai tietyllä sektorilla töitä. Ja yritysmalli näillä alueilla voi olla hyvin erilainen. Jotkut yritykset ovat julkisia, julkisen varoin tuettuja. Jotkut voivat laskuttaa investoinnista, mutta pääasiassa – tilanteen tulee olla selvillä ennen kuin bisnesenkeleihin otetaan yhteyttä. Me edustamme näitä toimia sekä yksityisiä eh, toimijoita että bisnesenkeliverkostoja, myöskin kansallisia verkostoja ja erilaisia rahastoja, siemenrahastoja. Tässä oli siis esittely siitä, mitä me teemme Brysselissä. Tässä on jonkin verran taustatietoa, johon en ehkä nyt ehdi keskittyä. Annan teille muutamia lukuja markkinoiden suuruudesta. Tämä on noin 3,5 miljardia vuosittain. Vuosittain investointitaso se on hyvin pieni, kun Yhdysvaltoihin verrataan. Kuten sanoin, tyypillinen investointi on Euroopassa 25 000 ja Yhdysvalloissa noin 300 000. Tässä on jonkin verran tietoa jäsenistämme tästä kaviossa on jaette, jaettu investoinnit. Tämä on hyvin samantyyppinen kuin aikaisemmin tohtori Burtonin esittämä jako. Meillä on tieto- ja viestintäteknologia, lääketeknologia ja todellisia lukuja siitä, kuinka suuria investointeja on tehty ja sopimusten määrä. Tämä oli aivan siis yleinen esittely siitä, mitä meidän liittomme tekee. Mutta olen täällä nyt puhumassa kahden viimeisen vuoden kokemuksistamme hankkeesta, joka meillä on ollut Euroopassa, jonka tarkoituksena oli tarjota investointia, rahoitusta koulutukseen 57 yritykselle. Eli me valitsimme 20 000 tutkimushankkeesta – ne, jotka 20 000 tutkimushankkeesta, jotka kaikki saivat Euroopan unionin rahoitusta, tietyn määrän hankkeita, joille tarjottiin todellisten investoijien tarjoamaa rahoitusta. Ja toisekseen heillä oli mahdollisuus esittää hankkeensa meille, meidän investoijillemme. Tämä hanke on ollut nyt kaksi vuotta olemassa olemme kutsuneet eri tutkimushankkeita yliopistoista esittäytymään investoijien luo. Nyt projekti on lähestulkoon päätöksessä ja meillä on jonkin verran tuloksia, jonkin verran myöskin politiikan suosituksia komissiolle liittyen siihen, mitä voisimme parantaa, minkälaisia asioita voitaisiin parantaa, kun annetaan apurahoja tutkimusohjelmille. Kaikkein tärkein asia jonka havaitsimme, on se, että kaikkien tutkimus- ja innovointihankkeiden joukossa vain äh, hyvin pieni osa ähm, pääsee kaupallistamaan äh, tuloksiaan ja pyrimme miettimään, mistä tämä johtuu. Johtuuko tämä siitä, että tuotos on niin riskialtista tai ei kaupallistettavissa ja huomasimme, että tähän liittyy ongelmia äh, koskien tietoisuutta komissio antoi meille listan kaikista tutkimuksista, joita Euroopan unioni on rahoittanut, ja me olimme heihin yhteydessä yksi kerrallaan. Olimme niihin kaikkiin yhteydessä ja oli hyvin vaikea saada heidät vakuutettua siitä, että he tulisivat tapaamaan meidän edustajiamme. Oli vaikeaa selittää tätä bisnesenkelikonseptia ja sitten oli vaikea saada heidät vakuutettua eh, sitä, että heidän kannattaisi tulla esittelemään hankettaan meidän investoijillemme. Sitten toinen ongelma investoijinkin puolella eh, tiedon puutetta esiintyi. Ei ole niinkään paljon investoijia, joiden luo tutkijat voivat tulla esittelemään hankkeitaan. On vaikea löytää investoijia, jotka ymmärtävät komission tukemien hankkeiden mahdollisuuksia ja voimaa. Tässä yritykset tarvitsisivat omia tapahtumiaan ja investoijien pitäisi odottaa tämän tyyppisiä tapahtumia, jotka järjestetään siis tutkimushankkeiden tukemiseksi. Ja tietenkin tässä on myös tärkeitä immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Nyt käyn nopeasti äh, hiukan läpi sitä, mitä politiikkaa laativat henkilöt voisivat tehdä tähän. Tohtori Burton viittasi. Kapasiteettien kasvattaminen – PK-yrityksissä. Aivan aluksi, kun komissio arvioi projekteja, investoijan pitäisi olla mukana arvioimassa jokaista projektia. Investoijat, yritys, maailman edustajat, heidän pitäisi olla koko matkan ajan mukana arvioimassa hankkeita aivan projektien alusta lähtien, ei vain niiden aivan loppumetreillä. Tämä on myöskin hyödyllistä, kun halutaan helpottaa tutkijoiden pääsyä markkinoille. Koko ketjun matkalta, kuten mainitsin. Sitten kolmas tekijä on se, että voisimme luoda yksityisen sektorin rahastoja. Meillä voisi olla toimijoita, joilla on tiettyjä suosituksia sektorikohtaisesti. Ja yksi avainkysymys olisi se, että meillä olisi eurooppalainen rahasto, joka tekisi bisnesenkeleille mahdolliseksi investoida rajat ylittävästi. Ja haluaisin myöskin korostaa sitä, mitä tässä Rubik jo mainitsi verotuskysymykset. Tämä ei ole eurooppalainen kysymys, tiedämme, että sitä päätään kansallisella tasolla, mutta silti verotustoimet, joita äh, tehdään, jotta esimerkiksi aloittavat yritykset maksaisivat vähemmän veroja. Äh, toisenlaisiakin verotustoimia voisi olla. Meillä voisi olla esimerkiksi investoijille verohelpotuksia. Tällaisia esimerkkejä on ähm, eräissä maissa. Tämä on paikallinen kysymys, mutta voisimme tehdä jäsenmaille tähän kysymykseen liittyen suosituksia. Meidän pitää pystyä stimuloimaan markkinoitamme ja tämä voi olla yksi tapa tehdä niin. Kiitoksia. Grazie. La parola alla signor Loredana. Kiitoksia. Thank you. Um, apologies. Kiitos. Pahoittelen herra Fulvio Ogerin nimissä, kun hän ei päässyt tänne tänään. Pyrin esittelemään tämän aiheen hänen puolestaan ja tuon mukaan Euroopan kemian teollisuuden kantoja myös. Tavoitteena Eurooppa 2020 on korkeat tavoitteet – ja me olemme nähneet kaikenlaisia poliittisia ehdotuksia, matahiilinen talous, tiekartta, hinnan osalta 2050, ja näitä kaikkia välineitä tarvitaan, mutta kuitenkin tässä todella syntyy kovat odotukset toteutuksen suuntaan. Selvä on, että jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, niin innovaatiot kyllä on ratkaiseva väline. Ja kun sanon innovaatio, en tarkoita ainoastaan yrityksiä, uusia yrityksiä, uusia syntyviä yrityksiä, vaan tarkoitan myöskin koko teollisuutemme tuotantoa ja yhteiskuntamme. Me tarvitsemme siis horisontti 2020 hanketta, jossa on kunnolliset välineet. Se on tärkeä poliittinen viesti rahoituksen kannalta, mutta myös ajatellen puitteita. Toimielimet ovat siis valmiita taistelemaan eurooppalaisen kasvun ja kilpailukyvyn eteen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sitä kautta. Me olemme samaa mieltä yksinkertaistamisen merkityksestä. On tärkeää jatkaa yksinkertaistamista. Me vain toivomme, että se tehdään mahdollisimman hyvin, koska taloudellisten välineiden on oltava integroituja, koordinoituja. Ja kuulin komission jäsenen selvittämään hiukan sitä, miten kolme pilaria voisivat olla yhteistyössä. Hienoa, mutta meidän pitää nähdä, miten tämä toteutuu käytännössä. Esimerkiksi käytännön väline olisi Technology platformin käyttäminen. Sieltä tutkimusagendaan voitaisiin lisätä myös innovaationäkökantoja. Yksi asia, joka on saatu aikaiseksi Horisontti 2020 aloitteen kautta on se, että nyt ehkä vihdoin tutkimus ja innovointi on eroteltu, koska kyse ei ole samasta asiasta. Innovaatio on periaatteessa sitä, että tutkimustulokset saadaan markkinoille – Eli tämä teollisuuden johtajuus asiaan asiassa pitää juuri keskittyä tuohon viimeisen osan ketjussa, jossa puhutaan markkinoille siirtymisestä, siis tehokkaasta innovaatiopolitiikasta Euroopassa. Yksinkertaistaen, jos ajatellaan näiden hankkeiden raportointia niin sääntöjä ja hallintoa, niin sääntöjen pitää olla selkeitä ja helpommin käytettäviä. Me pidämme hyvänä 35 prosentin tavoitetta pk-yritysten osallistumiselle, mutta tarvitsemme lisäselvyyttä siihen, mitä välineitä tullaan käyttämään. Tärkeää on se, että me kannustamme emme ainoastaan niin kutsuttuja innovatiivisia pk-yrityksiä, emme saisi unohtaa niin kutsuttuja perinteisiä yrityksiä. Kun puhutaan perinteisistä, niin viitataan – periaatteessa meidän tavalliseen tuotantoomme. Ja sielläkin voi olla innovatiivisuutta ja sieltä löytyy oikeastaan taloutemme perusta. Itse asiassa sieltä voisi tulla valtavasti etua Euroopalle. Ja tämä on saatava kilpailemaan muiden alueiden kanssa maailmassa. Meidän pitää olla nyt tarkkana, että vahvistetaan yhteistyötä pk-yritysten ja suurempien yritysten välillä. Joku täällä aikaisemmin sanoi, että nämä yritykset eivät synny ihan tyhjästä. Se on selvää, erityisesti Euroopassa. E- yksi Euroopan vahvuuksista on juuri se, että on tällainen hyvä verkosto pienten ja suurempien yritysten välillä – Tämä läheisyys on otettava huomioon ja tästä on eurooppalaisilla yrityksillä on myöskin maantieteellisesti etua, että voidaan hyödyntää muiden osaamista. Hankkeita tulisi arvioida ja valita ainoastaan tieteellisten laatukriteereiden pohjalta, vaan myös sen mukaan, minkälainen vaikutus markkinoihin syntyisi. Tietenkin tiettyjä erityisiä arviointikriteereitä voitaisiin kehitellä tässä yhteydessä. Olisi hyvä, jos arvejat tulisivat myös tältä teollisuuden alalta, kyseiseltä alalta. Siitä voisi olla hyötyä. Me pidämme hyvänä sitä, että on mahdollista korvata suoraan 100 prosenttia syntyneistä kustannuksista, koska pk-yrityksillä on paljon kustannuksia. He eivät ole aina tottuneita – tällaisen älyttiseen tilinpitoon. Lisäksi pitäisi voida korvata välilliset kustannukset 30-40 prosenttisesti, koska välisten kust- jos välillisten kustannusten osuus on yli 20 prosenttia. PPP ja JTI ovat tärkeitä aloitteita tutkimuksen ja kehityksen prioriteettialueella, mutta meidän pitäisi muistaa, että – tässä yksityiskohdat juuri luovat ongelmia yleensä. Miten tämä toimii siis? Yksityisen ja julkisuuden kumppanuus, PPP. Ja pitäisi katsoa innovaatio-osiota. Ja on sopeuduttava juuri innovointiin. Meillä on ollut puiteohjelma – joka oli sataprosenttisesti tutkimusta varten. Innovaatio tarvitsee uusia sopeutettuja välineitä. Yksityisen ja julkisen kumppanuus on tärkeää myöskin siksi, että tässä on yhteinen sitoumus eurooppalaiseen lisäarvoon. Tässä ollaan lähellä markkinoita ja näin saadaan sitä kriittistä massaa, jota niin kipeästi kaipaamme. Jäsenvaltioiden osallistuminen sitten Tärkeää olisi, jos Euroopan komissio voisi koordinoida jäsenvaltioiden toimia niin, että voidaan huolehtia paremmista määritelmistä yhteisissä ohjelmointialoitteissa. Nyt haluaisin sanoa jotain kemian alasta ja puhua vähän siitä, mitä me voimme tehdä, ei ainoastaan jäsenvaltiot, ei ainoastaan Euroopan komissio tai Euroopan parlamentti. Kyse ei ole ainoastaan rahasta. Minä olen ihan varma, että meidän yrityksemme ovat edelleen innovatiivisia ja kehittelevät maailmanlaajuisesti loistavia asioita, mutta me tarvitsemme lisäarvoa Eurooppaan, kun kilpailemme muiden maailmanalueiden kanssa. Siksi me todella tarvitsemme sellaista innovoinnin mallia, joka on Eurooppaan sopiva, sellaista innovoinnin mallia, joka perustuu niihin vahvuuksiin, joita Euroopassa on, joka periaatteessa katsoo koko arvoketjua. Haluaisin tässä erotella arvoketjun innovaatioketjun. Tiedän, että tämä on ehkä tällaista semantiikkaa, mutta melko tärkeästä asiasta on kyse innovaatioketju tutkimuksesta markkinoille periaatteessa, mutta sitten tämä arvoketju on periaatteessa ihan siitä, että materiaali annetaan käyttöön siihen, että loppukäyttäjällä on tuote käsissään, eli tuota ketjua, jonka aina, aikana arvo lisääntyy. Voidaan todella käyttää eurooppalaista mallia, joka meillä on, kun ajatellaan sitä, miten lähellä maantieteellisesti eri alat ovat toisiaan täällä Euroopassa, niin että todella saataisiin sellaisia läpimurtoja, joita Euroopassa tarvitaan. Me tarvitsemme tällaista mallia, joka voi kannustaa tässä arvoketjun eri vaiheissa, niin että eri sektorit tämän ketjun aikana tuntevat, että tässä todella lähdetään käyttämään uuden teknologian konvergenssia, käytetään uusimpia mahdollisuuksia ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tästä näkökannasta en kemian teollisuus ehkä ensimmäistä kertaa EUn sektorina ottaa innovaatiot esiin ja sitä kautta työntövoimaa, kun me voisimme varmaankin olla keskeinen kumppani innovaatiokumppanuuksissa, joita nyt syntyy, kun puhutaan raaka-aineesta, veden tehokkaasta käytöstä tai älykkäistä kaupungeista. Lopuksi haluaisin todeta, että Euroopassa olemme nyt tilanteessa, jossa on ikään kuin kananmuna ja pekoni leivän tilanteessa. Eli jotta asia nyt saataisiin toimimaan, kaikkien pitää ajaa tätä asiaa tässä kana- ja munakysymyksessä. kysymyksessä Eli me tarvitsemme strategiset puitteet. Meidän pitää antaa toivoa ja antaa unelmille mahdollisuus, koska innovaatioissa on kyse ongelmien ratkaisemisesta, mutta myös siitä, että pyritään lähtemään myöskin uusille vesille. Kiitos. Grazie. La parola al signora Ford. Kiitoksia, Rova Ford. Thank you. It's a, a question. Kiitos. Kiitos näistä loistavista esityksistä. Riskipää omasta. Niin täällä minä olen. Kysymys. Yhdistyneessä kuningaskunnassa rakennerahastoja on käytettä rahoittamaan e, riskipääomaa, mutta tässä on kysymys pk-yrityksiä, eh, jotka saavat rahoitusta myös Euroopan tasolta. Olisiko hyödyllistä laittaa rahaa syrjään tätä tarkoitusta varten? Kaikki tutkijat eivät halua, että näitä ajatuksia kaupallistetaan aikaisessa vaiheessa, mutta tällainen kuilu on, kuten sanoitte, että voitaisiin tukea näitä PK-yrityksiä pääsemään markkinoille. Ehkä olisi hyödyllistä laittaa osa määrärahoista syrjään, joka on tarkoitettu PK-yrityksille, eli rahastoon, jotta saataisiin sitten yhteisrahoitusta aikaiseksi riskipääoman tai bisnesenkeleiden kautta. Grazie. La parola alla signora Thompson. Kiitoksia. Edmund Thompson, olkaa hyvä. Uh, I have a question. Puheenjohtaja, minulla on kysymys, joka uskoakseni liittyy hyvin perustavanlaatuisiin asioihin. Kuinka me määrittelemme teollisuuden? Sillä englanniksi teollisuus tarkoittaa kaikkia teollisuutta, mutta saksaksi sama termi tarkoittaa tuotantoa ja usein me joudumme sellaisen ansaan, että teimme tuotantoa tekeville yrityksille tutkimusta. Mielestäni meidän pitää nähdä, että me emme teemme vain käsin kosketeltavan talouden parissa töitä. Amerikkalainen vieraamme kertoi, että erittäin suuri osa työpaikoista syntyy ohjelmasektorin alalle. Ja tietääkseni meillä ei ole tässä kovinkaan paljon keskitytty näihin kysymyksiin. Viitatte, tulette yhdistyneestä kuningaskunnasta ja eh, siellä alle 15 prosenttia työntekijöistä on perinteisessä teollisuudessa ja erittäin suuri osa ihmisistä on uudenlaisissa taloudessa töissä. Kuinka voisimme keskittyä näihin talouskysymyksiin? Aina me kuulemme kemian teollisuutta, suudesta, avaruusteknologiasta, muusta. Kyllähän meidän pitäisi näistä huolehtia, mutta meidän pitäisi myöskin kuunnella ihmisiä ja pohtia, kuinka me ratkaisemme kysymyksiä, jotka liittyvät turismiin tai muuhun ei-konkreettiseen teollisuuteen. Voin vakuuttaa, että meillä on paljon tulevaisuudessa turismia Euroopassa, kun ajatellaan väestökehitystä. Ja mielestäni on tärkeää, että me määrittelemme teollisuuden, mitä me tarkoitamme teollisuudella ja kuinka me nämä ei-konkreettiset alat otamme mukaan puiteohjelmiin. Kiitoksia. Kovic.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 Näin näimme, että tarvitaan pitkän aikavälin suunnittelua ja pitkän aikavälin suunnittelu mahdollistaa sen, että otetaan kaikki eri olosuhteet ja kaikki eri trendit huomioon. Minulla on kysymys, jonka haluaisin professorille esittää. Miten voimme vakuuttaa ensimmäisen ostajan, joka ostaa korkean teknologian tuotteen. Eli henkilö, joka ei pystyisi näkemään tämän tuotteen arvoa, siis miten voidaan vakuuttaa tällainen henkilö ostopäätöksestä. Ja sitten bisnesenkeleistä. Noide Karolle. Me kaikki tiedämme, että tutkijat eivät aina välttämättä osaa tai heillä ei ole mahdollisuutta huolehtia siitä, että tutkimustulokset levitetään kunnolla. Onko tässä nyt yliopistojen ja tutkimusinstituuttien tehtävä, että näistä tutkimustuloksista tulisi vähän houkuttelevampia muiden silmissä, kun tutkijoiden tehtävä on oikeastaan toinen – he kehittelevät omaa huippuosaamistaan, mutta tutkijoiden tehtävä ei oikeastaan ole myydä näitä tutkimuksen tuloksia. Eli tässä on tämä linkki, jota tarvitaan. Me tarvitsemme enemmän ihmisiä, jotka tukevat riskipääoman syntymistä. Ja luottolaitosten osalta pitää ymmärtää niiden tehtävä. Uh, eh, Dottor Borner, per una breve risposta. Kiitoksia. Tohtori Verhen, teillä on puheenvuoro lyhyt vastaus, olkaa hyvä. German, I would not say industry is just the... Niin, mitä tämä teollisuus tarkoittaa ja ainoastaan niin, no siis lääketiede, maanviljely, viihde ja niin edelleen. Ja miten me nyt voimme taata, että tuote pääsee markkinoille? Olette oikeassa, että tutkijat eivät hoida PR-hommia, eli kilpailukyvy täytyy olla taattu, sen täytyy olla houkutteleva, sen täytyy toimia, se on tärkeää. Ja ilmailun suhteen äh, on tämä Technology Readiness Increase. Tämä on yksinkertaista. Tuote on sertifioitu ja tämä voidaan hoitaa samalla tavalla myös muilla alueilla. Jos tarkastellaan matkapuhelimia, niitä myydään vaikka ne eivät toimisi, joten tämä on hyvä esimerkki PRstä meidän täytyy taata, että tuote on hyvä, että se on houkutteleva, että se toimii. Ja sitten nuoret yrittäjät, startupit tarvitsevat myös tietoja PR-toimista. Grazie. Chiara De Caro. Kiitoksia. Chiara De Caro, olkaa hyvä. Um, so to reply to the first question about this... Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Olen täysin samaa mieltä. PK-yritysten rooli on erittäin tärkeä eh, innovoinnissa ja innovoinnin tukemisessa ja myöskin suurten yritysten tukemisessa. Tämä on jotakin, mitä me kaipaamme Euroopassa. Tässä tohtori Barton viittasi äh, tähän ähm, vaikutukseen. PK-yritykset rahoittavat innovointia, isot yritykset rahoittavat innovointia. Meillä on tietynlainen ekosysteemi, joka voi muodostua. Mutta asiat muuttuvat. Me näemme suurten yritysten mukaan tulon aivan aikaisissa vaiheissa hankkeissa. Yritykset ovat aina kiinnostuneimpia investoinneista ja uusien yritysten luomisesta. Olen siis samaa mieltä, että asiat liikkuvat eteenpäin, mutta on tärkeää, että pk-yritykset tekevät innovointia. Ne ovat niitä tekijöitä, jotka houkuttavat rajat ylittävää investointia, kun verrataan niitä startup-yrityksiin esimerkiksi. Vastauksena toiseen kysymykseen, kyllä olen samaa mieltä. Tutkijat, heillä ei ole aikaa, heillä ei ole kykyjä, he eivät ole henkilöitä, joiden pitäisi hoitaa näitä kysymyksiä. Siksi aivan alusta lähtien, kun he aloittavat tuotekehittelyyn, heidän pitäisi ajatella, että heillä pitäisi aina olla tiimissään markkinointia hoitava henkilö. Heidän pitäisi aina ajatella omaa markkinointistrategiaansa ja heidän pitäisi toimia bisnesenkeleiden ja kokeneiden yrittäjien kanssa yhteistyössä. Kiitoksia. Grazie. Loredana Guinea, prego. Kiitoksia. Loredana Guinea, olkaa hyvä. Kiitos. Ehkä puhuisin tuohon tehdasteollisuuteen, joka on usein tässä esillä. Todella meidän pitää katsoa Euroopan vahvuuksia. Voimmeko tässä vastata muiden haasteeseen? Tietoteknologian, viestintäteknologian osalta esimerkiksi. Voidaanko tehdä kaikki, jotta voidaan taata EUn strategiset edut? Enpä usko. Esimerkkinä aurinkopaneelit. Tuoreet kehitykset täällä Euroopassa. kaikkia tuotetaan Kiinassa ja sieltä me ostamme niitä. Joten todella uskoakseni meidän on keskityttävä siihen, mitä Eurooppa tarvitsee, mitä Eurooppa voi saada aikaiseksi niiden välineiden pohjalta, joita meillä on käytössä – meillä ei ole varaa pistää yhtä paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen kuin Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Meillä ei ole samanlaista hallintorakennetta kuin näillä alueilla, joissa kehitys voi tapahtua todella nopeasti, kun niin halutaan. Meidän täytyy jotenkin selvitä näissä oloissa. Kiitos. That's it. Kiitoksia. Maria Grazia Carvalho, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, I would like to thank the... Kiitos. Haluaisin kiittää puhujia suosituksista. Haluaisin ottaa Brita Thompsonin kysymyksen esille. Totta kai tätä asiaa täytyy käsitellä yleisellä tasolla, mutta haluaisin muistuttaa, että tietoteknologia on tässä komission ehdotuksessa yritysjohtajuuskohdassa. Se on ensimmäinen kohta. Meidän totta kai täytyisi myös laajentaa tätä muille aloille. Ja tämä bottom up alhaalta ylös lähestymistapa. Sen täytyisi olla ainoastaan ensimmäisessä pilarissa. Tässä täytyisi olla joustavampi ottaa myös yhteiskunnalliset haasteet huomioon ja täytyisi laajentaa tätä käsitettä laajemmalle kuin mitä komissio ehdottaa. Kiitos. Grazie, kollega Skinner. Thank you. Kiitoksia, edustaja Skinner, Point. Of course you... Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli alueellisia kehityskeskuksia, mutta nykyinen hallitus on purkanut ne. Meillä oli myöskin alueellisia riskipääomakeskuksia. Ja on esimerkkejä siitä, kuinka tämä on toiminut hyvin tai ei. Me voisimme ehkäpä palata alueellisiin kehityskeskuksiin ja luoda tämän tyyppisen rakenteen koko Euroopan unionin alueelle me voisimme nähdä, kuinka tämä alueellinen taso toimisi yhdessä kansallisen ja Euroopan unionin tason kanssa. Mutta aivan todellakin se, mitä sanotte, on aivan välttämätöntä. Meidän täytyy tarkastella, mistä nämä innovoinnit syntyvät, mistä ne tulevat. Nehän tulevat pienistä yrityksistä. Meillähän on henkilöitä, jotka ovat hyvin nuoria, jotka tekevät näitä innovointeja ja keksintöjä. Ja meidän pitäisi pystyä valjastamaan näitä toimia aivan samoin kuin Kaliforniassa tai muilla alueilla. Olen samaa mieltä, että meidän pitää riskipääoman suhteen levittää viestiä, mutta mikä tilanne on? Euroopassa tilanne on kahdenlainen. Meillä on hyvin tarkka määritelmä vaihtoehtoisille investointirahastoille. Ja nyt rahoitusta on vähän, koska pankit ovat huolissaan ja yritykset eivät saa rahoitusta. Viesti ei kerta kaikkiaan mene perille. Rahoitussektori ei kuule poliitikkojen viestejä. Me emme voi edetä tällä tavalla. Meidän täytyy tehdä jotakin. Amerikassa olemme nähneet pienten investointipankkien uudelleen syntymisen. Ne on suunniteltu näihin tarpeisiin ja uskon, että ellemme toimi samoin, me jäämme jälkeen. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Emme ole vielä päässeet tämän kolmannen paneelin loppuun. Mutta ihmiset täällä edessä nyt vaihtuvat, joten voisimme aloittaa sitten neljännen paneelin. Olemme noin 20 minuuttia myöhässä. Yritämme saada aikaa kiinni.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 Herra Eller, olkaa hyvä. Bene, iniziamo questa ultima sessione. Hyvä, voimme nyt aloittaa tämän viimeisen osan kuulemisestamme. Tiedän, että olette varmastikin hiukan väsyneitä. Mutta yritetään kuitenkin olla keskittyneitä. Annan nyt Christian Ehlerille puheenvuoron johdantoa varten. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt Puhutaan jännittävistä asioista, nimittäin rahasta. Olen iloinen voivani toivottaa tervetulleeksi ne, jotka vielä jaksavat tähän viimeiseen paneeliin. Ja minun ei varmasti tarvitse kertoa, kuinka suuret haasteet ovat, mitä näihin osallistumissääntöihin tulee, mitä pääsyyn tutkimushankkeisiin tulee. Te olette kaikki lukeneet komission ehdotukset, te pystytte parhaiten arvioimaan, että helpottavatko ne elämää vai vaikeuttavatko ne elämää. Te tunnette varmasti myös minun ja meidän yhteisen työasiakirjamme parlamentissa, jotka koskevat näitä osallistumissääntöjä. Mitä näihin sääntöihin tulee ja mitä yksinkertaistamiseen tulee, niin mm, meillä on suuria haasteita ensimmäistä kertaa yritetään todellakin äh, yksinkertaista ohjelmaa, tehdä siitä houkuttelevampi, tehdä siitä kansainvälisesti kilpailukykyinen. Ja tämä pitää ottaa esille ennen kuin puhumme ongelmista. Tämä on todellakin huomattava askel, mitä horisontti 2020 houkuttelevuuteen tulee. Meillä on yhteinen sääntö, pohja, ryhmät, kaikki tukevat sitä. Mm, työaika, sääntö on yksinkertaistettu sitten alve pystytään vähentämään mitä kustannuksiin tulee, kirjanpitojärjestelmä tunnustetaan. Ja sitten riippumatta tästä on kuitenkin vielä joitakin tärkeitä kohtia, jotka ovat aika ongelmallisia. Ja meidän täytyy seuraavien kuukausien aikana neuvoston ja komission kanssa keskustella tästä. Eniten keskustellaan tästä kustannusten korvaamisesta, sen yksinkertaistamisesta, sitten nämä tuet, tämä 100 prosenttia suorat kustannukset ja sitten 20 prosenttia välilliset. Sitten tämä 70-20, mitä innovaatioiden tulee monille tutkijoille, esimerkiksi yliopistoille puhutaan 100 prosentista ja 20 prosentista. Tämä hyödyttää yliopistoja, mutta tämä sääntö kuitenkin, tämä yhtenäinen sääntö, jättää sitten huonompaan asemaan ne, joilla on suuria välillisiä kustannuksia. Meidän täytyy löytää kompromissi me olemme tehneet jo joitakin ehdotuksia. Voitaisiin ajatella esimerkiksi sellaista ähm, vaihtoehtoa, että kustannukset korottaisiin täysin joillekin, eli tämmöinen opt-out vaihtoehto, mutta tässä ei ole ainoastaan kysymys kompromissista, joka tyydyttää kaikkia, vaan on kysymys siitä, että tästä ei tule monimutkaisempi ohjelma, jossa on taas 25 eri kustannusmallia, vaan tässä pyritään yksinkertaistamiseen. No sitten lopuksi vielä kysymys, joka liittyy eri tukiin, mitä tutkimuksen tulee ja myös innovaatioon. Tässä on kysymys siitä, että katsomme, että miten nämä päätökset toteutetaan käytännössä. Eli pitää katsoa, että missä tutkimus päättyy ja missä innovaatio alkaa. Tämä on aika vaikea. Tähän liittyy moniakin vaaroja, eli että syntyy tällainen erottelu näiden välillä. Mutta totta kai täytyy pitää mielessä, että me liikumme kansainvälisessä kontekstissa. Meillä on VTOssa juuri Boeing-päätös. Me voimme odottaa, että amerikkalaiset ja myös kansainvälinen yhteisö katsoo, miten me toimimme tässä yhteydessä. No, tutkimuksen suhteen tämä on aika yksinkertaista, mutta mitä innovaation tulee, niin täytyy muotoilla selkeästi, mitä hankkeeseen tulee, vaan meidän täytyy myös katsoa, että se sitten myös on pätevä esimerkiksi PTOn edessä. Olen kiitollinen teille siitä, että meillä on täällä tänään monia toimijoita, edustajia yliopistoista ja toisaalta myös edustajia tai tutkijoita yliopiston ulkopuolelta, sitten myös ilmailualan edustajia. Herra Giovanni Bertolone hän on äh, Aerospace and Defense Industry Association of Europein edustaja, sitten herra Jan Mengelers, European Association of Research and Technology Organizationista ja sitten äh, tohtori Jennifer Bond. Hän on varapuheenjohtaja, mitä tulee kansainvälisiin strategioihin Cambridgein yliopistosta. Me aloitammekin tässä heti. Me olemme myöhässä. Annan nyt sitten heti puheenvuoron herra Bertolonelle. Madam Chair, Mr. Eiler. Rouva puheenjohtaja, herra Eerel, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On erittäin miellyttävää olla täällä tänä iltapäivänä puhumassa puolustus- ja ilmailuteollisuuden yhdistyksen ASDn puolesta – Vaikkapa tässä näiden hienojen edistysten jälkeen minä olen hiukan epäileväinen, sillä minä mietin, no olemmeko me teollisuuden edustajina kovemman kuljetusalan vai sitten ohjelma-alan, pehmeämmän alan edustajia. Me voimme hyväksyä videokonferensseja ja me voimme pohtia, miksi meidän pitäisi antaa ilmailuja ja avaruusalan kysymyksille huomiota, mutta kyllä minä hiukan rauhoittaa se, että voin ajatella, että yli 70 prosenttia tämän alan toiminnasta, jota edustan itse asiassa kuuluu pehmeämpään ohjelmistoalaan, joten olemme nyt hyvällä puolella. Eli siis edustan puolustus- ja ilmailuteollisuuden yhdistystä, joka on 20 maassa läsnä Euroopassa. Se edustaa yli 2000 yritystä, joilla on yli 80 000 alihankkia. Monet niistä ovat pk-yrityksiä. Vuonna 2010 tämä edusti yli 700 000 työntekijää ja liikevaihtoalalla oli lähestulkoon 163 miljardia euroa. Me haluaisimme nyt keskittyä ilmailu, arvaruus ja turvallisuusalaan tähän eh, toimintamme siviilipuoleen. Se on täysin linjoilla Euroopan strategioiden ja politiikan alojen kanssa, sillä ASD ottaa ilolla Euroopan komission poikkitieteellisen lähestymistavan ja tutkimus- ja innovaatio lähestymistavan Horisontti 2020 hankkeessa ilolla vastaan. Tämä koskettaa eri toimijoita, tutkijoita ja yliopistoja. Haluaisin jakaa nyt näkökulmia innovatiivisesta tutkimuksesta Euroopassa ja jakaa kokemuksiamme, joita meillä on tutkimuksen suhteen Euroopassa. Innovointi on avainkysymys. Teollisuus investoi noin 12 prosenttia tuloistaan kehitykseen ja innovointiin, jotta se voisi luoda ympäristöystävällisiä, tehokkaita, menestyviä tuotteita markkinoille, joilla on hyvin paljon kilpailua. Teollisuus ei voi kilpailla hinnan suhteen nousevien, teknolo- nousevien maiden kanssa, joten tässä meidän pitää keskittyä teknologisiin ratkaisuihin ja hyvin korkeatasoiseen työvoimaan, jota Euroopassa on. Euroopan kilpailukysylle on myöskin hyvin tärkeää, että olemme näkyviä ja että toiminta on jatkuvaa. Jatkuvuuden suhteen voisin antaa konkreettisen esimerkin siitä, kuinka sektorimme on ollut tärkeässä roolissa Euroopan tutkimuksen integroinnissa. Tämä ala on sellainen, jolla on pysyvä tuottajaketju, joilla on omia tuottajiaan ja alihankkijoita tuottajina. Tämä hyvin vahva tuotantoketju muodostuu enimmäkseen PK-yrityksistä ja sen verkosto on elintärkeä meidän alallemme. Meidän täytyy huomauttaa, että tarvitsemme vuosia tällaisen verkoston rakentamiseen ja siksi suhde pienten yritysten kanssa on kumppanuussuhde eikä niinkään asiakkaan ja tarjoajan välinen suhde. Meillä on pitkän ajan aikavälin kumppanuustoimintaa, yhtenys, yhteistyötä eri yliopistojen kanssa ja me pyrimme näin kuromaan kuilin, kuilun perustutkimuksen ja sovellutuksien välillä umpeen. Voisin myöskin huomauttaa, että meidän sidosryhmämme sisältävät esimerkiksi lentokenttiä ja muita palveluntarjoajia. Tämä on siis esimerkki jo poikittaisesta yhteistyöstä, jota tehdään, jotta voitaisiin saavuttaa Horisontti 2020 ohjelman päämääriä. Tämä yhteisötodellisuudessa on Akaaren luoma Euroopan ilmailualan tutkimuksen neuvosto. Se luotiin 12 vuotta sitten ja eurooppalainen foorumi helpottaa poliittisten ohja, ohjelinjojen luomista alalle. Nämä on määrätty Flight Path 2050 ohjelmassa ja Horisontti 2020 on ensimmäinen askel näiden pitkän aikavälin päämäärien toteuttamisessa. Pitkän aikavälin suunnitelma Akaren ohjelmassa on jotakin, mitä ilmailualan erityisluotoisuus vaatii. Tämä on hyvin korkean teknologian ala, joka vaatii paljon pääomaa ja tämän vuoksi resursseja täytyy organisoida. Nykyinen organisaatio on ollut hyvin toimiva menneisyydessä. Ja se on otettu hyvänä esimerkkinä muille, esimerkiksi avaruus- ja turvallisuusalan organisaatioille. Avaruusala laatii samantyyppistä lähestymistapaa, strategista agendaa, joka ottaa huomioon komission ja eri virastot ja tuonne tekemään yhteistyötä, kun luomme tulevaisuutta Euroopan tasolla tälle sektorille. Horisontti 2020 on tärkeä tekijä eurooppalaisten aloitteiden suhteen, kun haluamme toimeenpanna avaruusteknologiaan kehitystä. Samoin Euroopan turvallisuustekijöiden foorumi tekee mahdolliseksi käydä keskustelua ja arvioida eri virastojen ja hallitusten turvallisuusvaatimuksia ja Horisontti 2020 ohjelman päämääriä. Nämä esimerkit tuovat esiin, kuinka tärkeä jatkuvuus on näiden välineiden käytössä ja seitsemäs puiteohjelma oli menestyksekäs tässä mielessä. Me voimme ottaa Clean Sky-hankkeen. Esimerkiksi tämä julkisen ja yksityisen sektorin yhteishanke on ollut tehokasta yhteistyötä Euroopan komission, suurten ilmailualan yritysten, tutkimuskeskusten ja yli 75 yliopiston ja pk-yrityksen kesken. Jos tarkastelemme erityisesti pk-yrityksiä, ne saivat tarjouskilpailussa 40 prosentin onnistumistason saavutettua tämä tarkoittaa sitä, että pk-yritykset voivat tarjota hyvin paljon hyötyä, kun toimitaan oikein. Näkyvyys on erityisen tärkeää tässä. Rieda Madurin aloite, kun hän korosti sitä, että komission pitäisi jokaisen sen tutkimus- ja teollisuushankkeen kohdalla tuoda eh, siinä käytty oikeusperusta esiin. Riedämällinen aloite on myöskin kiitettävä, kun ajatellaan sitä, että nyt lainan jälleen pyrimme käyttämään innovatiivisia ratkaisuja haasteisiin ja voisimme toimia paremmin, jos meillä olisi jako innovatiivisten yritysten ja toisaalta perinteisten välillä Ajatuksena on korostaa sosiaalista ulottuvuutta tieteen teossa ja samaan aikaan varmistaa esimerkiksi siviilien suojelun ja, ja kriisinhallinnan ja samantyyppiset toiminnat, jotka vaativat teknologisia kehityksiä. Haluaisin myöskin viitata asiaan, joka jo tuli mainituksi, herra Ellersen mainitsi, mitä tulee osallistumiseen sääntöihin. Ennakoitavuus on tärkeää, syrjimättömyys ja mukaanottavuus. Ennustettavuuden suhteen erityisesti rahoituksen taso, rahoituksen maksimitaso 100 prosenttia ei auta toimijoita edistämään toimintaansa. Sitten syrjimättömyys, kun ajatellaan todellisia kuluja, joita koituu eri toimijoille, kun he osallistuvat Euroopan unionin mm, ohjelmiin tässä. 20 prosentin taso oli jo mainittu. Se yksinkertaista asioita, mutta se saattaa olla rankaiseva taso tietyille toimijoille – Sitten mitä tulee kuluihin, haluaisin viitata hallintokuluihin. Ne pitäisi tunnistaa ja kattaa. Onnistuneet projektit ovat onnistuneita, koska niiden hallinto on onnistunut ja hallinnolla on ollut tarvittavat resurssit. Sitten immateriaalioikeudet. Jos on joku maa, joka pystyy niitä täysin suojelemaan, se on Yhdysvallat. Immateriaalioikeuksien suhteen tulosten julkisuus on suuri riski yksityiselle sektorille yleisesti ottaen, jos ei tarvittavaa suojelua ole. Tutkimustoimijat eivät hyödy toiminnastaan. Ja haluaisin yhteenvetona sanoa, että meidän pitäisi korostaa nyt jo saatujen tulosten tärkeyttä. Tutkimushankkeita on toteutettu 6 ja 7 tutkimus, tutkimuksen puiteohjelman puitteissa, ovat tehneet mahdolliseksi Euroopalle – toimia sellaisessa tilanteessa, jossa se, sen tutkimusohjelmat eivät ole ulkopuolisista tekijöistä riippuvaisia ja Tämä on tehnyt mahdolliseksi myöskin korostaa todellista eurooppalaista identiteettiä. Kiitoksia. Grazie, signor Bertolome. Kiitoksia, herra Bertoloni. Nyt seuraavana Jan Mengelers. Earton edustaja, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, paneelin jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia selvittää meidän kantojamme horisontti 2020. Loistotyötä on tehty Euroopan komissiossa ja Euroopan parlamentissa, ja nyt me voimme osallistua tähän työhön. Tämä on ollut pitkä ja intensiivinen päivä kaikille, joten olen toiseksi viimeinen puhuja. Haluaisin puhua nostaan yhdestä aiheesta. ERTOt, eurooppalaiset tutkimus- ja teknologiaorganisaatiot ovat tärkeitä. Tutkijoita on paljon yliopistoissa ja meidän järjestöissämme puhutaan siitä, miten voidaan soveltaa tätä tutkimustietoa. Usein luulen, että innovaatiot ainoastaan perustuvat tutkimukseen, mutta meidän järjestöimme ovat tärkeässä roolissa tässä. Loistavaa tutkimustulosta saadaan yliopistosta. Ja näin saadaan siis materiaalia Nobel-palkintojen saajille. Mutta sitten tarvitaan myöskin uusia läpimurtoja siinä, että tämä tieto voidaan siirtää mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman monen käyttäjän käyttöön sovellusten kautta. Yliopistot haluavat olla huippuosaamisen kannalla, mutta me keskitymme keskeisimpiin kysymyksiin. Me haluamme olla vastavuoroisessa yhteistyössä yliopistojen kesken suurten yritysten, julkisten tahojen ja muiden. EARTO on eurooppalainen tutkimus- ja teknologiajärjestöjen kattojärjestö. 350 järjestöä on meillä edustettuna. TNO, Sintef, VTT, SP Teknalia – ovat suurimpina meidän joukossa. teknopolis raportti vuodelta 2011 tuo esiin noin 150 000 tutkijaa, suuren liikevaihdon 100 000 asiakasta ja 100 miljardia euroa talous, talouden kasvua vuosien ajan. 25 prosenttia seitsemännen tutkimuspuite ohjelman rahoituksesta, 35 prosenttia hankkeiden koordinaattoreista tuli näistä järjestöistä. EARTO haluaa tutkimusjärjestelmä Euroopan ilman rajoja, Euroopan unionia, jossa on mahdollisuus innovoida ja parantaa kansalaisten elämänlaatua, tukea koko innovaatioketjua, innovointia ja innovaatioiden hyödyntämistä. Kaikki nämä ketjut voivat tukea toisinaan. Arvonlisäketju on katalysaattorina osallistumiselle niin, että monikansalliset yritykset ja pk-yritykset otetaan mukaan, niin tieto ja innovaatiot saadaan nopeammin tuotteisiin ja palveluihin. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma on osoittanut, että näiden järjestöjen, yliopistojen ja muiden toimijoiden yhteistyö todella voi saada keksinnön nopeasti innovaation kautta tuotteiksi. Näin voidaan tukea teollisuuden kilpailukykyä ja näin on saatu paljon hyötyä yhteiskunnille. Kaksi suurinta EARTO-jäsentä on tutkinut osallistumista seitsemänteen tutkimuspoiteohjelmaan ja siellä osallistuminen on noin kaksinkertaista yli tutkimushankkeissa, eli jopa 40 prosenttia koko budjettikustannuksista. PK-yritykset myös osallistuvat tällä saralla enemmän. Minä pidän Horisontti 2020 ehdotuksessa tärkeänä sitä, että keskitytään innovaatioon niin, että voidaan myöskin tukea pidemmän aikavälin hankkeita, mutta myöskin vastata nopeasti haasteisiin, joita yhteiskunnat nyt kohtaavat. Tieteellinen huippuosaaminen, me tuemme sitä, että katsotaan perusosaamista. Me haluaisimme, että budjetissa katsottaisiin myös uutta ja nousevaa teknologiaa. Ainakin osa tästä budjetista pitäisi kohdentaa juuri näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja johtoasemaan teollisuuden osalta, että saadaan kriittistä massaa. Me haluaisimme myös tukea tutkimusinfrastruktuurille. Se on todella tärkeän. Pitäisi tukea sellaista infrastruktuuria, joka on juuri tärkeää teollisuuden alalle. Teollisuuden johtajuus ja yhteiskunnan ongelmat tässä on hyviä mahdollisuuksia tukea sitä, että päästään EUn 2020 tavoitteisiin. Tärkeää on tukea innovaatiota ja tutkimusta ja tuoreissa tutkimuksissa korkean tason asiantuntijaryhmässä on vahvistettu tämä. Pidämme myöskin hyvänä PK-välinettä periaatteessa, mutta lisäselvyyttä tarvitaan siihen, miten tätä käytännössä toteutetaan. Monilta osin ehdotettu horisontti 2020 osallistumissäännöt heijastelevat seitsemännen tutkimuspuiteohjelman. Hyvä, että on jatkuvuutta – Komissio on kuitenkin pyrkinyt yksinkertaistamaan ohjelmaa, jotta tuen saajat olisivat helpommassa asemassa. Ja tässä ei ehkä kaikkia sidosryhmien etuja oteta aina huomioon. Kaikkein tärkeintä on tässä yhden rahoitusmallin valitseminen. 100 prosenttia kustannuksista ja sitten tuo 20 prosenttia ja könttäsumma välillisten kustannusten osalta. Tämä ei ole ihan taloudellinen ehdotus. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman osalta usein saatiin 75 prosenttia rahoitusta, ja nyt tämä rahoitusosuus kutistuu noin 60 prosenttiin. Kuka maksaa tuon loput 40 prosenttia? Artiklan 22 säännössä sanotaan, että kolmansien osapuolten osallistuminen, teollisuus tai jäsenvaltiot niitä ei voida laskea, joten ainoastaan sisäistä varoista voi tulla tuon loput 40 prosenttia. Ongelmana on se, että tällaisia resursseja ei yleensä ole käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että osallistujat, jotka olisivat tärkeitä, jotta voitaisiin päästä noihin innovatiivio, innovatiivisiin tavoitteisiin, joutuvat vähentämään osallistumistaan tähän hankkeeseen. Tutkimuksemme osoittavat, että ainakin puolet osallistujista pyysivät vähentämään osallistumistaan 20 prosenttia ja toinen puolikas jopa 50 prosenttia. Lisäksi ehdotetut säännöt estävät sen, että todellisia kustannuksia korvataan. Vuosia komissio on kannustanut tutkimuksen puiteohjelmassa sitä, että korvataan aidot syntyneet kustannukset. Tämän oli tarkoitus taata tasavertaiset toimintamahdollisuudet esimerkiksi eri tutkimuslaitosten välillä. Nyt kun siirrytään tästä tilivelvollisuudesta pois, horisontti 2020 takapakkia. Tuo 20 prosentin könttäosuus välillisistä kustannuksista on ollut tutkimuksen kohteena yksittäisistä yliopistoissa ja kanta on se, että tämä on selkeää takapakkia verrattuna tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan. Tämä on kielteinen viesti yliopistoille ja julkishallinnolle, koska näin ei halutakaan korvauksia juuri syntyneiden kustannusten pohjalta. Business Europe, joka edustaa monia liittoja 35 maasta, vaatii, että osallistujien normaalit tilinpitovelvollisuudet on nyt kunnioitettu pitkästi ja, ja siksi tällainen könttäsumma ei saisi olla tässä pakollinen. EART on vaihtoehtoinen ehdotus, joka noudattelee seitsemännen tutkimuspuiteohjelman ehdotusta on kompromissi, jossa otetaan huomioon myös komission yksinkertaistamisvaatimukset ja otetaan huomioon tosiasiat. 75 prosenttia korvausmallina, 75 prosenttia kustannuksista. Meistä tämän mallin pitäisi olla monille tutkimusjärjestöille ja muille hyväksyttävissä. Siksi sen pitäisi olla vaihtoehto – niin, ettei ainakaan lähdetä tilanteeseen, jossa ei voida pyrkiä korvaamaan syntyneitä kustannuksia. Jos halutaan pitää kiinni tuosta 100 prosentin, 20 prosentin mallista, niin se olisi hyväksyttävissä ainoastaan, jos järjestöille, jotka ovat voittaa tavoittelemattomia, että ne voivat kuitenkin eurooppalaisessa järjestelmässä saada tosiaalisten kustannusten kautta korvauksia. Minun on vielä hetki aikaa, joten haluaisin kiinnittää huomion osallistumissääntöihin muutamaan muuhun seikkaan. Horisontti 2020 esittäytyy tutkimus- ja kehitysohjelmana, mutta ilmeisesti komissio haluaa järjestää erilaisen tarjouskilpailun tutkimustoimien osalta, jota voin rahoittaa sataprosenttisesti, ja innovaatiotoimien, joissa – väliset kustannukset voidaan korvata 75 prosenttisesti. Kannustaako tämä tutkimusta ja innovaatiota? Ei mielestämme. Tilanteena voi olla se, että on hyvä tutkimusprojekti, joka joutuu odottelemaan ja tekemään anomuksia. Ja tässä saattaa kulua hukkaan kuukausia, jos ei vuosia. Se, että tutkimustulokset, tutkimustieto julkaistaan, on hyvä aloite, mutta tässä pitäisi keskittyä sellaiseen tietoon, joka on jo julkista. Meidän on muistettava, että tämän ohjelman tavoitteena on innovaation tukeminen ja käytännön sovellukset. Projektien hyötyjät käyttävät hyväkseen lähinnä näitä tutkimustuloksia. Me emme saa jättää kannustamatta tässä mielessä tiedonsaannin ja tarjoamisen osalta. Lopulta haluaisin sanoa, että Horisontti 2020 on loisto-ohjelman laaja lähestymistapa. Siinä luodaan yhteyksiä tutkimuksen ja innovaation osalta, pyritään yksinkertaistamaan menetelmiä ja vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin, kiinnittävän huomiota pk-yrityksiin, mutta haluaisin myöskin puhua tutkimusjärjestöjen tärkeästä roolista yhteistyössä tutkimuksen hallitusten yritysten välillä. Ja yhtenäinen tukimalli tekisi lähes mahdottomaksi useille osallistumisen täysin tähän Horisontti 2020 hankkeeseen. Kiitos oikein paljon. Grazie. La parola per l'ultimo intervento. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, Jennifer Bones, varakansleri kansainvälisen strategian alalta. Äh, Cambridgein yliopistosta, olkaa hyvä. Eila. Puheenjohtaja, herra Eila. On kunnia saada ottaa osaa tähän. Olen suhteellisen optimistinen, koska edustan sektoria, joilla on monia ratkaisuja ongelmiin, joista on keskusteltu tänään. Mutta ennen kuin aloitan, haluaisin sanoa, että kollegani Eerto puhui yksinkertaistamisesta. Jätän nyt tämän lähestymistavan omasta puheenvuorostani, koska hän otti otti esille nämä asiat paljon paremmin kuin mitä minä olisin osannut tehdä. Haluaisin esittää tässä kolme kysymystä. Miksi priorisoida, investoida, miksi huippuosaaminen on tärkeää ja miten horisontti 2020 voi hyödyttää koko Eurooppaa. Minä edustan täällä 24 eliitti yliopas? yliopistoa ja haluaisin myös keskustella siitä, että miten ne voivat hyödyttää koko Eurooppaa, ei ainoastaan yliopistojärjestelmää. En ole tässä nyt havainnut eroa tutkimuksen ja innovaation välillä. Ei siitä ole keskusteltu 20 vuoden ajan, kun tutkimus ulkoistettiin ammattiin, yliopistoihin ei ole kovinkaan epätavallista, että voidaan kuvitella, että perustutkimus johtaa läpi murtoon. Uskon, että Horisontti 2020 on ottanut hyvin huomioon sen, että se on järjestelmä, jossa yliopistolla on tärkeä rooli. En ole tottunut poliitikkojen asiakirjoihin, mutta horisontti 2020 kuitenkin tämä on otettu esille. Innovaatiot tulevat keksintöjen kautta. Horisontti 2020 tukee sitä, että voidaan todellakin vahvistaa bottom-up lähestymistapaa. Marie Curie-toimet ovat tässä myös esimerkkinä ja PK-toimet. Ja tässä täytyy ottaa huomioon, että tässä ei puhuta kaoottisista toimijoista, jotka toimivat jossain kafkamaisessa draamassa, vaan tässä äh, tutkimusyliopistot ovat tärkeässä asemassa. Miksi huippuosaaminen sitten on niin tärkeää? Euroopan parlamentissa me puhumme paljon siitä, että me tarvitsemme todellakin rahallemme vastinetta, mutta meidän täytyy myös todella keskittyä muihin kysymyksiin ja Horisontti 2020 pyrkii siihen, että se ottaa tutkijat mukaan, yrittää tehdä yhteistyötä PK-yrityksen teollisuuden kanssa, yritetään juoda tällainen ekojärjestelmä. Olen ollut 30 vuotta Euroopassa. Mielestäni Eurooppa ei ole niin paljon jäljessä USAsta. Mm, kuitenkin monet ajattelevat näin, ja tämä on varmasti ongelma, johon pitäisi puuttua, koska Euroopassa todellakin tehdään loistavaa työtä, mitä innovaatio tulee. Ja myös USA tämän on havainnut. No lopuksi, miten Horisontti 2020 voi hyödyttää kaikkia eurooppalaisia? Tulen siis Cambridgein yliopistosta. Totta kai nämä ovat myös sukupuolikysymyksiä. Tsekin tasavallasta, Romaniasta, Unkarista, Puolasta on tullut opiskelijoita, Cambridgein nuoria naisia. No, heillä ei todellakaan ole kovin paljon rahaa. Jotkut ovat pyytäneet, että stipendi voitaisiin antaa vanhemmille, koska vanhemmilla ei ole tarpeeksi polttopuuta seuraavaksi talveksi. Ja nämä opinnot ovat hyvin vaikeita ensimmäisenä vuonna. Mutta mm, yksi opiskelija sanoi, että tämähän on oikein hauskaa, mutta hänellä oli suuri koti-ikävä. Mutta nyt hän opiskelee IMTssä ja hän tulee kuitenkin vielä takaisin. Mutta hän on tällainen opiskelija, jota me haluamme esimerkiksi Marie Curien toimista. Hän tulee jatkamaan, hän tulee jatkamaan opintojaan, mutta sitten hän haluaa palata kuitenkin Romaniaan ja siellä hän haluaa perustaa PK-yrityksen ja siellä täytyy olla järjestelmiä hänen tukemisekseen. Kun hän on perustanut PK-yrityksensä, hän tulee sitten ehkä ottamaan yhteyttä kollegoihinsa Cambridgeissa jotta hän saisi rahoitusta Euroopan unionilta haasteillaan. Minä kasvoin Indianassa No, monet amerikkalaiskaan eivät tiedä, missä Indiana on, ja voin vakuuttaa, että Indianassa ei ollut mitään vahvaa yliopistojärjestelmää. Se on aina ollut hieman huonommassa asemassa, niin kuin ehkä tiedätte. Mm, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen Indiana loi oman yliopistonsa maissipellolle ja se palkkasi eurooppalaisia, jotta se saisi aikaiseksi parhaan lääketieteellisen yliopiston ja myös musiikkikonservatorion. Ja se on edelleen maissipellon keskellä, mutta kuitenkin strategiset investoinnit horisontti 2027 vuoden ajan luo ympäristön, jonka avulla saadaan mahdollisuuksia monissa jäsenvaltioissa. Minä edustan täällä Russell Groupia. Me olemme valmiita olemaan mukassa horisontti 2020. Me tiedämme ongelmat, mutta kuitenkin tässä on hyvin paljon teknologisia mahdollisuuksia muun muassa, että voimme puuttua näihin ongelmiin ja voimme sitten horisontti 2020 avulla puuttua näihin ongelmiin. Kiitos. Grazie la parola, grazie veramente. Kiitoksia hyvin paljon. Herra Ministeroi, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. It was, a, it was a long day. Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli kaikille pitkä päivä. Yksi kysymys. Cambridgein kanssa on käsittääkseni vaihto-ohjelma tutkijoille – ITRE-valiokunnan tukemana pari vuotta sitten lähdettiin tähän vaihtoon. Muistaakseni olette aivan oikeassa huippuosaamisesta, siitä, että on tuettava näiden tutkimustulosten käyttöä. Ongelmana kai on just se, miten tämä saadaan markkinoille, miten tämä innovaatioketju virtaa jatkuvasti. Järtön edustaja puhui tästä samasta. Mitä me nyt tarvitsemme tai mitä välineitä meiltä puuttuu, jos nyt katsotaan näitä osallistumissääntöjä. Jos katsotaan teollisuutta ja katsotaan näitä Key Enabling Technology, siellä pitäisi ottaa kaikki mahdollinen tieto. Ja yleensä tällaiset asiat, kun siirrytään tuotantoon uuteen tuotantoketjun, niin lähdetään muualle, toisalle maailmassa. Eli mitä uusia välineitä olisi tällaisen uuden keskeisen teknologian säilyttämisestä? Tässä syntyy paljon lisäarvoa. Pitäisikö olla jotain uusia kannustimia tällaisen uuden keskeisen tulevaisuuden teollisuuden alan osalta? Pitäisikö ajatella toisenlaisia valtion tukimalleja? Olisikohan teillä tähän kommentoitavaa? Vastaan lyhyesti, mutta ehkä annan kollegan ensin puhua. Oh. <laughs> Herra Glanter, hyvä. Harte Spielregeln hier. Niin kovat pelisäännöt täällä meillä. Kaksi kysymystä kun olemme keskustelleet eri osapuolten kanssa, niin tuli yksi asia esille, eli tämä kaksiportainen järjestelmä hakemusten tekemisessä. Toiset sanovat, että se on hyvä, eli mm, asiaan voidaan reagoida nopeasti, mutta muut ovat sanoneet, että Tähän liittyy hyvin paljon työtä ja jos emme tee tarpeeksi työtä, niin sitten arvioinnissa sitten eh, emme ehkä pääse läpi. Minä haluaisin nyt tietää, että onko tämä nyt hyvä asia vai ei. Ja sitten herra Bertolone otti esille myös teolliset tekijänoikeudet ja patentit. Olisiko hyödyllistä, jos näissä säännöissä olisi muotoilu, että päätetään, että kuka sitten käsittelee näitä patentteja, koska tällä hetkellä tämä nyt on aika avoimesti muotoiltu, emmekä oikein ole innoissamme siitä, eli että kun ei tiedetä, kenelle tämä patentti kuuluu sitten, kun se on valmis. Grazie, signor Kiitoksia, herra Robi. Odi. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yksinkertaistamiseen liittyen Olemme tehneet paljon töitä tämän eteen. Parlamentti on löytänyt poliittisia enemmistöjä, jotka olivat hyvin vahvoja, kun haluttiin kansalaisten ja ohjelmistohyötyjen huolia hälventää. Poliittisten enemmistöjen kesken olemme pohtineet hyvää hallitsemista tapaa. Ja mietin, pitäisikö meillä olla nyt aloite eri komission yksiköiden välillä, niiden välillä, jotka arvioivat hankkeita ja niiden välillä, jotka rahoittavat niitä, sillä nyt meillä on paljon hankkeita, jotka ovat arvioinnin alla – uskoisin, että parlamenttina voisimme tehdä aloitteen tämän kysymyksen suhteen sitten osallistumiseen liittyen. Me emme enää nimeä sektoreja. Ja uskoisin, että esimerkiksi ilmailusektori, joka mainittiin seitsemännessä puiteohjelmassa, ansaitsisi ehkäpä sen, että se mainittaisiin. Tämä on hyvin teknologia keskeinen ala jossa hankkeet ovat hyvin pitkiä ja uskoisin, että ilmailu on sellainen ala, joka pitäisi olla asiakirjassa mainittuna. Se pitäisi mainita prioriteettina. Kelly. Kiitoksia, herra Kelly. As Lambert said, it's a long day, but it's been a good day. Hyvä, pitkä päivä. And put the points together and... <laughs> Euroopasta tulee kilpailukykyisempi kuin mitä se on ja 2020 strategiasta tulee menestys. Muutama asia vielä. Herra Mengelers mainitsi rahoituksen muuttamisesta 75-60 prosenttia että tällä olisi päinvastainen vaikutus, mitä komissio on tarkoittanut. Haluaisin kuulla tästä enemmän, koska asiantuntijat hän ovat näitä ehdotuksia tehneet, ainakin näin voisi olettaa. Haluaisin kuulla komission vastauksen tähän, koska tämä kuulostaa aika uskomattomalta, että ehdotus, jonka täytyisi lisätä tutkimusta ja helpottaa markkinointia ja niin edelleen, niin että sillä olisikin sitten täysin päinvastainen vaikutus. Kiitos. Signora Ford. Rova Ford. I'd like to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tohtori Bansia hänen inspiroivasta puheestaan. Erityisesti näin päivän lopussa Cambridge on ollut esimerkkinä ei vain johtavana ylioppina, yliopistona, mutta myöskin klusterina. On olemassa klusteri Cambridgein ympärillä. Monia yrityksiä on sinne sijoittunut sekä isoja että pieniä. Me usein keskustelemme klustereista. Ne ovat jonkinlainen kunnianhimon aihe Euroopassa, haluamme saada niitä aikaan. Mutta nyt näiden esimerkkien valossa, onko meillä edelleen jonkinlainen fyysinen klusteri, kun ajatellaan tätä mainitsemaanne ähm, opiskelijaa, vai olisiko tällainen virtuaalinen klusteri, kun hän sitten siirtyy takaisin äh, Romaniaan? Tämä olisiko meillä siis jonkinlaista ähm, virtuaalista klusterointia tulevan sukupolven kohdalla mahdollisesti? Kiitoksia. Minulla on vain yksi minuutti jokaiselle puhujalle. Sen jälkeen tulkit joutuvat poistumaan. Joten Giovanni Berloni, olkaa hyvä. Missing instruments, uh, first question. Puuttuvat välineet, ensimmäinen kysymys. Kaksi mahdollisuutta. Yksi on selitetty jo horisontti 2020. Meidän täytyy tarkastella myös tuotantoa korkeateknologisena toimena olettaen, että me pysymme kilpailukykyisenä. Tätä täytyisi painottaa. No sitten toinen kohta. Meidän täytyy joskus olla tukena Minulla on tässä joitakin esimerkkejä mielessä, jossa pankit, yliopistot, suuret yli, yritykset tekevät yhteistyötä ja pyrkivät auttamaan tässä alkuvaiheessa ennen kaikkea pieniä yrityksiä. IPR, mielestäni me olemme ratkaisseet tämän ongelman kun me olemme käsitelleet tätä patenttikysymystä. Jos me pysymme vahvana patenttikysymyksessä, niin olemme totta kai myös vahvoja niiden markkinoinnin suhteen. Ja sitten myös tämä ongelma ratkeaa kuin itsestään. Sitten klusterit, no ihan sama kuinka niitä nyt nimetetään, ne ovat todellakin oleellinen osa, kun puhutaan horisontaalisista toimista horisontti 2020. Ole, äh. ja seuraavana Jaan Mengeles, olkaa hyvä. In view of time, I think I... No koska meillä ei ole paljon aikaa, ajattelin keskittyä kahteen kysymykseen. Herroille Kelly ja Van Nistelrooy. Ensin edustaja Kelly. Minusta tuntuu, että se mitä minä yritin esittää on se, että on valtavasti tutkimuspotentiaalia, tutkimuspuiteohjelmissa. Ja oikeastaan kaikki järjestöt voivat osoittaa, että tässä on takapakkia verrattuna seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelman. Siksi varmasti epäillään osallistumista horisontti 2020. Toivon, että näistä ongelmista päästään. Toivon, että edelleen edistytään. Minä puolen yksinkertaistamista sinänsä, mutta haluan vain tuoda esiin sen, että yksinkertaistamisen yhteydessä on nähtävä, että kaikki instituutiot, jotka ovat lähteneet tähän täysin kustannusten järjestelmään, kärsivät nyt siitä, että ne ovat niin alvoimia. Ja välisiä kustannuksia ei voida tässä ottaa huomioon. Tätä me vastustamme. Edustaja Van teille haluaisin sanoa, että aina, jos meillä olisi jonkinlainen mahdollisuus päästä innovaatioihin nopeammin, se olisi hienoa. Mutta Euroopassa on jo vuosisatojen ollut hyviä mahdollisuuksia toisaalta tieteellisen saralla, tieteellisellä saralla – tutkimuslaitokset, yliopistot ja tehdastuotanto. Eli meillä on tällä tavalla kaksi haaraa, jotka ovat kehittyneet täysin lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi on huolehdittava siitä, että näiden kahden saran välille saadaan oikopolkuja luomaan näitä yhteyksiä. Joskus, ja päätän puheenvuoron ihan kohta, valtion tukien – vaikutuksia pitäisi ehkä tutkia uudella tapaa. Kiitos. Grazie, signor. Kiitoksia. Sitten Jennifer Barnes, olkaa hyvä. Vastauksena kysymykseen, joka aluksi esitettiin, tehän vastasitte aivan niin kuin minä olisin halunnut. Minä lisään siis vain yhden asian. Tämä on huolestuttava asia, mutta se tulee esiin enemmän tai myöhemmin jos byrokratian raskas käsi on liikaa järjestelmässä mukana. Sitähän me keskustelimme tänään tutkijat, jotka ovat kansainvälisissä yliopistoissa, siirtyvät ennemminkin sinne, missä on eniten rahaa. Uskoisin, että he haluaisivat pysyä Euroopassa, eurooppalaisissa ohjelmissa, mutta jos se vaikea, he siirtyvät muualle. Sitten Wikifordin kysymykseen liittyen virtuaalisiin ja konkreettisiin klustereihin. Haluaisin palata lyhyesti työhön, jota on tehty Cambridgeissa. Se osoittaa, kuten monet olette varmastikin jo huomanneet, että virtuaaliset verkostot toivat hyvin sellaisten ihmisten välillä, jotka tuntevat jo toisensa, mutta on rajoitteita olemassa. Ne liittyvät meidän tapaamme toimia ja ajatella ja nämä tavat ovat niin monimutkaisia, että vain virtuaaliseen kommunikaation luottaminen aiheuttaa hyvin suuria haasteita. Se, mistä olisin aivan varma, on se, että tulevaisuudessa virtuaalinen ja konkreettinen tulevat sekoittuvan paljon paremmin kuin meidän sukupolvemme on koskaan voinut kuvitella. Kiitoksia Jennifer Barnes. Kiitoksia tulkeille. Pyytäisin muutamaa lisää minuuttia, että Christian Eilä voisi tehdä tässä vielä johtopäätöksensä. Olkaa hyvä, Christian. In the European language, so that's... No niin. Euroopan kielellä eli englanniksi. Yhteenveto. Olen hyvin kiitollinen siitä, että Lopuksi tohtori Barnes puhui siitä, mitä mahdollisuuksia meillä on. Eurooppalainen alue on edellä, edelleen tavallaan vapauden alue, että siinä, että meillä on nyt tässä mahdollisuus käsillä ja tämä ehdotus on mielestäni erittäin hyvä. Me pyrimme nyt yksinkertaistamiseen. Tämä ohjelma on paljon kiinnostavampi Tämä ei liity nyt vain tähän kuulemistilaisuuteen. Meillä on pysyvä työryhmä. Olemme olleet yhteydessä Russell Groupin aikaisemmin. Meillä on nyt ajatus siitä, mitä teemme. Kyllä. Pyrimme opt-out-järjestelmän tutkimuksen ja teknologian järjestöjen osalta, mutta meidän pitää nyt pohtia, miten sertifioidaan esimerkiksi tämä täysin kustannukset kattava järjestelmä, mutta kyllä siihen varmasti ratkaisu löytyy. Meidän pitäisi periaatteessa katsoa tarkemmin tuota sekamallia kustannusten osalta. Ehkä tässä puhutaan nyt vähän välttäen varsinaista ongelmaa, mutta käytännön termein me tarvitsemme johdonmukaisemman ajatuksen siitä, miten tällaiset sekamallit voidaan ottaa käyttöön, koska se on hyvin tärkeää, jos ajatellaan innovaatioketjua tutkimuksesta ja kehityksestä innovaation suuntaan. Emmekä me voi erotella näitä maailmoja, jos haluamme selkeän ketjun tutkimuksen, kehityksen, innovaatioiden välillä. Ja silloin tarvitaan sekamallia kustannusten osalta, ja tämä on voitava jotenkin toteuttaa. Mikä oli sitten parlamentin keskeisin panos? Mielestäni tässä komissio pelkää tilintarkastustuomioistuinta. Tilintarkastustuomioistuimen rooli on tuikin tärkeä mutta käytännössä tämä puuttuu parlamentin valvontamahdollisuuteen. Meidän lähestymistapamme oli se, että ei ajateltu ainoastaan tutkimus- ja kehitysasioita, vaan otettiin mukaan ihmiset budjettivaliokunnasta ja niin edelleen. Me olemme jatkuvasti vuoropuhelussa tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja pohdittiin, miten voitaisiin sopia malleista, jotka olisivat turvallisia komission puolesta. Ja näin otettaisiin huomioon komission huolenaiheet ja samalla muistettaisiin, että pitää huolehtia eurooppalaisten veronmaksajien varoista. Mutta ratkaisu on varmasti löydettävissä ja parlamentilla on tässä tärkeä tehtävä, jotta voidaan löytää sellainen malli, jolla tavallaan helpotetaan budjetin valvontakysymyksiä toisaalta mahdollistetaan haasteellinen yksinkertaistaminen. Joten lopulta Minusta tuntuu, että viesti on myönteinen. Työtä on tehtävänä, me olemme valmiita sitä tekemään. Parlamentti on tavallaan valmistautunut. Me olemme jo aikaisemmin pyrkineet toteuttamaan Lissabonin agendaa ja lopulta nähdään yksinkertaistaminen niin, että jäsenvaltiot voivat nähdä tuon yhteyden kansallisten ja eurooppalaisten ohjelmien välillä. Ja tuo on hyvä viesti. Kiitos. Grazie a tutti per i membri Kiitoksia kaikille, kiitoksia kaikille jäsenille ja näemme huomenna aamulla.